Okay, colleagues, good morning. Huomenta, arvon kollegat. Tervetuloa takaisin valiokunnan kokoukseen jatkamaan. Tänä aamuna on siis kolme esityslistan kohtaa. Ensinnäkin minä raportoin Deven matkasta Riikaan, mutta sitten kuulemme myös komissiolta siitä, miten asiat menevät. Useita tapahtumia on liittyen tähän teemavuoteen, kehitysavun teemavuoteen, se ensimmäiseksi. Sitten seuraavaksi TTIP-esityslistalla. Monet ovat kiinnostuneet varmastikin tästä. Ja sitten keskustelu työtä tekevien lasten tilanteesta. Koordinaattorit pysyvät tätä. Meillä on useita puhujia ja hyvin mielenkiintoinen ohjelma siis kaiken kaikkiaan tästä monimutkaisesta aiheesta. Eli Ensinnäkin kohta 15. Tämä kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi, niin kuin sanoin eilen, sanoin, että kävin Riassa 9. päivä tammikuuta. Ja saimme hyvän vastaanoton Latvian puheenjohtajavaltiolta siellä. Kuten kollegat ovat kuulleet koordinaattoreita, meillä oli tiettyjä ongelmia. Alkuperäinen suunnitelma oli lähettää valtuuskunta Riikaan, niin ei kuitenkaan käynyt. Tämä johtui siitä, että puheenjohtajakokous ei suostunut lähettämään yhtäkään valiokunnan valtuuskuntaa minnekään, joten emme saaneet lupaa viralliselle delegaatiolle. Tämä oli suuri pettymys. Sillä olisin halunnut, että useimmat teistä olisitte olleet paikalla siellä, varsinkin ne, jotka ajoivat tätä teemavuotta, mutta emme saaneet vakuutettua puheenjohtajakokousta asiasta. Mutta puheenjohtaja Schulz kuitenkin salli sen, että minä sain lähteä yhdessä AKP ja EUn yhteisen parlamentaarisen yhtäkokouksen varapuheenjohtajan kanssa. Ja mukana oli myös Michel Rivasi, joka on siis varapuhe, oli tämä varapuheenjohtaja. Mutta kuitenkin osa valikunnan jäsenistä päätti osallistua oma-aloitteisesti, joten oli hienoa, että Arne Liitz ja Joachim Seller – EVPstä ja SMBstä olivat siis myös mukana Latviassa, Riassa. Latvian puheenjohtajavaltio. No, oli mielenkiintoista käydä Latviassa maassa, jossa ei ole perinteitä kehitysavusta niin paljon. Oli mielenkiintoista tavata muun muassa kansanedustajia, kansalaisjärjestöön jäseniä, he olivat hyvin aktiivisia ja he juhlivat, tämä kansalaisjärjestö julisti kymmenettä syntymäpäiväänsä. Osallistuimme siis näihin juhliin ja heillä on hyvin innovatiivisia tapoja saada viestiä liikkeelle Latviassa. Ja perjantaina sitten, mikä oli hyvä kehitysavun kannalta, oli se, että vuosi lanseerattiin tai otettiin puheenjohtaja Junckerin toimesta ja mukana oli myös korkeudustaja Mogherini ja yhdessä eh, Latvian pääministerin kanssa, siis hänkin oli paikalla, joten hyvin korkean profiilin edustajia oli paikalla. Ja siellä oli komission jäseniä myös paikalla kesäpolitiikasta ja ympäristöpolitiikasta vastaava komissaari oli myös paikalla. Se oli hyödyllistä myös, sillä se osoitti, millainen yhteys on ympäristön ja kestävyyden ja kehityksen ja kestävän ja kehitysavun välillä. Ja kävimme siis keskustelua myös vuoden 2015 jälkeisistä vuosituhattavoitteista. Puheessani minä sanoin, että nyt on tärkeää lisätä valistustyötä juuri julkaistu kysely, joka osoittaa, että eurooppalaiset kannattavat kehitysapua kyllä ja kannattavat ajatusta siitä, että kehitysapua pitäisi jatkaa ja se pitäisi olla prioriteetti EUlle, mutta vuoden ei pitäisi ainoastaan juhlistaa menneitä saavutuksia, sanoa mitä on tehty, miten paljon rahaa on käytetty ja niin edelleen, mutta lisäksi tämä pitäisi olla toiminnan vuosi, sillä kansainvälisiä kokouksia on tulossa, Kuten keskustelimme eilen, huippukokous, no ensinnäkin on heinäkuu kokous ja sitten on New Yorkin kokous ja sitten ilmastokokous, mutta kaikki ne ovat yhteydessä toisiinsa. Ja sen, jos ne onnistuvat, niin sitten myös tämä teemavuosi onnistuu tai on onnistunut hyvin. Lisäksi, mitä minä sanoin siellä, mikä oli hyvin e tärkeää. Oli EUn aloite tälle vuodelle, joka liittyi Agenda Action Planin uudistamiseen liittyen naisten oikeuksiin, joita poljetaan monissa maissa. Katsotaan esimerkiksi, mitä tapahtuu Nigeriassa. Siellä naisia ja lapsia kidnapataan ja naisia pakotetaan menemään avioon. Sama on nähty Syyriassa ja kuulimme tohtori Mukwegen puheen siitä, mitä tapahtuu Kongon demokraattisessa tasavallassa – ja Sakarov-palkintohan on annettu nyt viime vuosina henkilöille, jotka ovat olleet taistelemassa naisten oikeuksien puolesta, esim. tohtori Mukwege ja Malala sitä ennen, joten maailmanlaajuisesti käydään suurta taistelua naisten ja lasten oikeuksien puolesta. Ja komissio, kun miettii uutta toimintaohjelmaansa, niin on tärkeää, että mekin saamme omassa kehityspolitiikassamme tukea ja myös näissä sukupuoliasioissa. Mennään eteenpäin lopuksi siteerasin Nelson Mandelaa kymmenen vuotta sitten. Lontossa hän sanoi siis, että köyhyys on ihmisen aikaan saamaa ja ihmisen toiminnan alla saadaan lopettaa. Tämä on jotain, mitä voimme muistaa, että meillä on tämä vastuu. Eli että nämä asiat eivät ole itsestään selviä, että on tämä suuri jakolinja maailmassa ja voidaan taistella sitä vastaan. Eli näin tapahtui siis tuolla lanseeraustilaisuudessa. Ja tavoitteena on tehdä vuodesta menestystarina koko vuodesta. Ja valiokunta luotiin sitten valiokunnassa, jotta saataisiin aikaan toimintaohjelma kehitysavun teemavuodelle. Minä ja Charles Görens kävimme tapaamisen kompääosaston kanssa – Silloin me, että koko parlamentti on mukana kehitysavun teemavuodessa ja eivät ainoastaan tämän valiokunnan jäsenet. Pyysimme kompääosastoa lähettämään kaikille parlamentin jäsenille eräänlaisen toimintapaketin, johon li- jossa puhuttiin ideoista tälle teemavuodelle. Ja yritän ajaa tätä asiaa eteenpäin entisestään. Haluan, että tämä teemavuosi näkyy myös siinä, jos tavalliset kansalaiset käyvät parlamentissa vierailulla ja yritämme siis koostaa näyttelyä parlamentaariumiin yhdessä VFPn eli maailman ruokaohjelman kanssa. Tämän tulisi tapahtua maalis, äh, toukokuussa. Ja käymme keskustelua maailman ruokaohjelman kanssa valiokunnassa jossain kohtaa tässä parin kuukauden sisällä. Päätimme jo järjestää tilaisuuden Milanossa osana maailmannäyttelyä. Se järjestetään lokakuussa. Ja täällä on myös kesäpupäivät. Kesäkuussa päivämäärät on nyt muutettu. Alun perin ne piti järjestää silloin, kun olemme Strasbourgissa, mutta ne on järjestetty 4. ja 5. kesäkuuta, no ryhmäviikko ennen Strasbourgin viikkoa. Joten järjestetään täällä ja siellä on sitten toimintaa ja sitten avaimen ovien päivä myös noin 9. kesäkuuta Brysselissä, jolloin on lisää tapahtumia, mutta tärkeämpää kuin mitä tapahtuu Brysselissä, niin tärkeintä on, että jäsenvaltioissa asioita tapahtuu, joten pyydän sihteeristöä lähettämään jäsenille tämän sen jälkeen tietoja jäsenvaltioiden toimistojen yhteistiedosta. Niiden pitäisi toimia yhdessä ministeriöiden kanssa – olen käynyt itse kokouksissa, jossa on ollut mukana Lontoon toimiston ihmisiä, ja he ovat kertoneet, mitä siellä tapahtuu, ja siellä on mukana myös eräs kansalaisjärjestö, joka järjestää eri tapahtumia, joten tärkeintä mitä tapahtuu jäsenvaltioissa. Ja koordinaattorit varmaankin päivittävät sitten tilannetta kompääosaston suhteen. Tiedämme, mitä tapahtuu että milloin saamme sieltä materiaalia. ne tapasimme heidät, olivat siinä innoissaan tästä ajatuksesta, ja he kertovat minulle, että tämä on ensimmäistä kertaa, kun parlamentin jäsenet ovat olet suoran yhteydessä heidän johtonsa ja tekemään työtä, jotta voitaisiin edistää tiettyä asiaa. Joten tämä on tärkeä vuosi kehitysavulle kaiken kaikkiaan, ja meidän tulee esittää oman osamme, jotta se tulee menestystarina. Eli puhujalista Davos Tiedon ensimmäistä Norbert. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti vain. Ensinnäkin kiitos tästä raportista. Mielestäni on tärkeää, mm, että mm, Euroopan parlamentin toimistot jäsenvaltioissa kommunikoivat tästä. Minä tapasin omassa maassani Euroopan parlamentin yhteistoimiston henkilön ja hän ei tiennyt todellakaan mitään eurooppalaisesta kehityksen tai kehitysyhteistyön eurooppalaisesta teemavuodesta. Se on itse asiassa aika outoa, sillä komission jäsen, joka vastaa kehitysyhteistyöstä, tulee Kroatiasta. Ja luultavasti komission toimista vastaa tästä, mutta ilmeisesti tällaista yhteistyötä ei ole vielä otettu käyttöön ja Mietinpä, onko muissakin jäsenvaltioissa tällaisen, tällainen tilanne. Yhdistynyt kuningaskunta luultavasti on poikkeus, sillä siellä kehitysyhteistyöllä annetaan suuri arvo. Mutta mielestäni siis kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi on nyt hyvä tilaisuus niille, jotka eivät ole olleet niin aktiivisia ottamaan yhteyttä myös kansalaisiin ja Euroopan parlamentin paikalliset yhteistoimistot jäsenvaltiossa olivat oikea paikka sille. Tämän halusin vain kertoa, että viestinnän tärkeydestä pitää siis meidän jäsenvaltioidemme pääkaupunkien parlamentin yhteistoimistojen kanssa myös viestiä. Ja, <clears throat> vielen, vielen. Kiitos Linda toimistasi Riikassa ja myös niistä toimista, jotka toteutettiin jo tätä ennen. Ensinnäkin haluaisin kehua kovasti Latvian puheenjohtajakautta, sillä eilinenkin keskustelu Latvian edustajien kanssa osoitti tämän. Latvian, Latvia nimittäin on todellakin sisäistänyt tämän teemavuoden hengen ja tekee kaikkensa tämän asian edistämiseksi. Olen hieman pettynyt, että Brysselissä ja Strasbourgissa ollaan lähdetty huonoon alkuun. Normaali meppi nimittäin, jolla ei ole tekemistä kehitysyhteistyön kanssa, ei ole tähän mennessä varmasti kuullut mitään tästä teemavuodesta. Ja siksi olisin kyllä toivonut, että rinnakkain tämän lanseraustilaisuuden kanssa parlamentissa olisi toteutettu tällainen lanseraustilaisuus ja puhemies Schulz olisi myös äh, panostanut tähän, että jokainen meppi siis saisi tällaisen pienen paketin. Mielestäni tässä ei ole kampanjoitu tarpeeksi. Siihen kuuluu julisteita, tarroja, sloganeita. Kaikki nämä asiat olisivat auttaneet siinä, että jokainen MEPPI olisi käsitellyt kehitysyhteistyön aiheet. Tietysti tämän voi vielä, to, vielä ö, tehdä. Nyt olemme aikaisessa vaiheessa, mutta mutta en haluaisi siis, että pelkästään kehitysvaliokunnan jäsenet tätä edistäisivät. Jokaisen webin pitäisi olla kehitysyhteistyön teemavuoden lähettiläs, mutta tästä olemme vielä kaukana. Meidän pitäisi siis valiokunnassa aloittaa kampanja ja myös edistää tämän kampanjan näkyvyyttä. Um, thank you. Kiitos. muutama kommentti siihen, mitä Norbert sanoi, sillä on nyt asioita suunniteltu, mutta ehkä ensin puheenvuoro Stina Suotalle, komission edustaja. Kiitos. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että tulitte Riikaan ja haluan kiittää teidän esityksestänne puheesta. Kuten sanoitte, äh, siellä oltiin äh, korkeimmalla mahdollisella tasolla. Siellä oli alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajat paikalla ja se oli oikein hyvä lähtölaukaus tälle vuodelle. Minun tietääkseni, no enhän minä kaikkea tiedä, mutta minun tietääkseni siellä oli 12 avaustapahtumaa. Minä olen tietoa nimittäin kerännyt asiasta myös sihteeristöltä. Joskushan meillä on ollut vaikea saada tietoa siitä, mitä Euroopan eri kolkissa tapahtuu, mutta 12 avaustapahtumaa oli ja myös Irlanti lanseeraa omaa vuottaan. Lauantaina Brysselissä järjestettiin niin ikään avaustilaisuus Posaarissa täällä Brysselissä oli tilaisuus, johon oli kutsuttu 4000 ihmistä ja kuningatar Matilda lanserasi Euroopan kehitysvuoden täällä Brysselissä, joten hyvässä alussa ollaan. Ja voin vain suositella sitä, että mahdollisimman moni meppi osallistuisi näihin avaustapahtumiin myös omissa maissaan. Ainakin Madridissa näin on, sen tiedän, mutta olisi hyvä, jos muihinkin tapahtumiin osallistuisi niin monta meppiä kuin mahdollista. Kuten olette aivan oikein tähdentäneet, niin me olemme vaihtaneet päivämäärää kolmas ja neljäs kesäkuuksi, joten toivoisin, että mahdollisimman vahvasti Euroopan parlamenttikin olisi läsnä korkeammalla mahdollisella tasolla, niin ikään näinä kahtena päivänä. Olisin myös kiitollinen, jos parlamentti omien kontaktiensa kautta voisi tuoda parlamentaarikkoja kumppanuusmaista myös paikalle. Se olisi varsinainen bonus. Näistähän tulee kaikkein laajimmat kehitysapupäivät ja haluamme tehdä niistä hiukan erilaisia ja ke- kestävyyttä ajamme takaa. Mekin olemme suunnitelleet tapahtumaa Milanoon tai tapahtumia. Ja aivan oikein tähden sitten sitä, että tämä vuosi on myös komission Ähm, toimintavuosi ähm, ja komissaari Mimitsa on ehkä kaikkein äänekkäin miespuolinen feministi kollegi, jossa hän siis tulee ähm, olemaan läsnä tässä <clears throat> sukupuolten tasa-arvotapahtumassa. Ja myös myöhemmin meillä tulee olemaan erilaisia tapahtumia muun muassa Milanossa – ja Luxemburgin puheenjohtajuus kautta silmällä pitäen tullaan myös järjestämään tapahtumia muun muassa ministerineuvoston yhteydessä kampanjoinnista puheen ollen. Me olemme, meillä on verkkosivusto. Se on tällainen äh, vasta, vastavuoroinen interaktiivinen verkkosivusto, ja me myös jäsenvaltiolla on omat sivustonsa. Voin vain toivoa, että parlamenttikin tekee oman osuutensa, laittaa sinne omia uutisiaan ja niin edespäin. Meillä on myös Facebook-sivusto. Siellä on jo nelisen tuhatta seuraajaa. Se on siis ollut menestyksekästä. Osittain se on menestyksekästä sen vuoksi, että Komissio ei yksin ylläpidä tätä verkkosivustoa, vaan siellä on aina avustajia. Tällä viikolla maailman ruokaohjelma World Food Program ja tulevina viikkoina tulee muita ylläpitäjiä eli, tai sivuston hoitajia. Eli tämä ei ole ainoastaan toimielinten vuosi, vaan kaikkien vuosi. haluamme, että kaikki ovat mahdollisimman yhteistyöhalukkaita tässä asiassa kuin mahdollista. Ja me olemme jakaneet teidän kanssanne jo niin sanotun työkaluppakin. Ja minä haluaisin jakaa instituutioiden välillä niin paljon materiaalia kuin mahdollista. Tällainen näkyvyys hän on asia, jota kaikki suosivat, joten olisi hyvä, jos käyttäisimme yhdessä näitä erilaisia tuotteita. Ja me aiomme myös laatia pienen elokuvatrailerin, joka käännätetään kaikille kielille ja siinä näkyy myös vuoden motto, joten sieltä käy ilmi myös, minkälaisia tapahtumia vuoden mittaan järjestetään. Me julkaisemme Twitterissä, Facebookissa ja verkkosivuillamme erilaisia asioita, jotka ovat kaikki saatavilla eri Euroopan kielillä. Minä puhun tietysti, voisin puhua vain omasta puolestani, mutta enpä niin teekään, vaan vastaan mielelläni kysymyksiin, jos sellaisia on. Ja haluan kiittää teitä esimerkillisestä yhteistyöstä, josta olemme saaneet nauttia näiden viimeksi kuluneiden parin kolmen vuoden ajan, ja tässä ollaan oikein hyvissä lähtökuopissa. Thank you, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Onko kenelläkään muulla kysymyksiä komissiolle? ennen kuin no, näitä ajaskelaisuuksia on ympäri Eurooppaa. Minä en itse päässyt Dublinin, koska olen täällä johtamassa puhetta tässä kokouksessa, mutta lähetin sinne video viestin Dublinin tapahtumaan tänään. Ja myös Espanjan tilaisuuteen lähetetty materiaalia, joten jos haluatte saada tietoa tapahtumista, niin no heidän ennen kuin tuli paikalle, niin puhuimme sitä, että parlamentin tietotoimisto on tuottanut tähän jo, mutta voit esittää kysymyksiä komissiolle, jos haluat. Joten tapahtumia järjestetään eri, eri maissa. Kompääosasto on luvannut Norbertille, että he tuottavat tietopaketin jäsenille. Olisin toivonut, että se olisi ollut valmis nyt vuoden alkuun mennessä, mutta ehkä sitten kun virallinen tai vuosi on nyt avattu, niin tarvittaisiin jotain näkyvämpää, jotta kollegat olisivat tietoisempia siitä, mitä tapahtuu minä itse tein julisteita kollegoille, omille kollegoille, jotta he saisivat lisää tietoa aiheesta ja olisivat tietoisempia. Mutta esimerkiksi nettisivuille voi laittaa, omille nettisivuille voi laittaa tietoa, jotta voidaan lisätä tietoisuutta omalla alueella. Mutta tietopaketti on tulossa, olen pyytäneet siis lisää tietoa vielä ja toivottavasti saamme myös tällaisen tal- ladattavan tietolehtisen kansalaisille – ja barometri viime viikolla, en ole nähnyt sitä. No se on nimesti kokousasiakirjoissa sähköisessä muodossa. Siellä näette tämän kyselyn, mielipidekyselyn, jossa näette omankin jäsenvaltionne tulokset, mutta se on siis kokousasiakirjoissa. Ehkä se voisi lähettää vielä erillisenä asiakirjana kollegoille, jotta ihmiset sitten jotta se tulee vähän näkyvämmäksi heille. Monet kansalaiset ovat sanoneet, että haluavat lisää tietoa asiasta. Joten toivottavasti tämä asia voidaan korjata tänä eurooppalaisen kehitysyhteistyön teemavuotena. Heidi, ole hyvä. Information, so to con- niin, <clears throat> sain tämän tiedon, eli täytyy siis ottaa yhteyttä EPn tiedotustoimistoon kotipuolessa. So Um, as I said, we now have to draw niin kuin sanoin, nyt pitää sitten laatia suunnitelma näille kehityspäiville tapahtumalle toukokuussa ja tarvitaan konkreettisempia suunnitelmia. Toivoimme, että no siis toinen ajatus ja pyydän nyt ideoita kollegoilta, eli luentosarjan, jossa kehitellään kehitysyhteistyöasioita, jossa olisi arvovaltaisia vieraita, olimme toivoneet, että ja siitä käytiin jo keskustelua Bill Gatesin kanssa, Gates Foundation-säätiön kanssa, hän oli Brysselissä lyhyesti, mutta loppujen lopuksi hän oli vain muutaman tunnin täällä, joten emme sitten valitettavasti saaneet järjestettyä sitä toistaiseksi, mutta edelleenkin ajatus siitä, että olisi vierailuentoja parlamentissa ihmisiä, jotka toisivat uusia ajatuksia ja puhuisivat kehitysyhteistyöstä, olisi hienoa ja tarvittaisiin muassa kumppanimaista, kumppanuusmaista ja ihmisiä puhumaan tänne, että saataisiin laajempi yleisö ja enemmän kollegoita mukaan tähän, joten tähän palataan vielä, mutta jos teillä on muitakin ideoita, yhteyshenkilöitä, hyviä julkisia puhujia, niin ottakaa yhteyttä sihteeristöön Kristianiin. Hän järjestää ja koordinoi parlamentin toimintaa tänä teemavuotena. En tiedä, onko kenelläkään muulla lisättävää tai Stiinalla. Just say that, um... Halusin vielä sanoa, että eurobarometrista voin lähettää vielä lisätietoja. Se on hyvä väline, sillä se on käytettävissä kaikissa jäsenvaltioissa. Se on käytettävissä englanniksi ja tärkeillä kielillä. Ja tässä ovat siis kokonaiseurooppalaiset tulokset. Se on siis äm, tärkeä tietolähde ja se saattaa myös saada tulta purjeisinsa mediassa. Eli tämä on siis hyvä tietolähde eurooppalaisesta väestöstä ja siellä on idea, mielenkiintoisia ideoita, siis ollaanko esimerkiksi valmiita maksamaan enemmän reilun kaupan tuotteesta ja siitä, minkälaista kehitysyhteistyöstä pitäisi tulla. Ja sitten vierailijaluennoista meillä on Chart Kaputinskin mm, äh, mukaan nimettyjä vierailijaluentoja, vierailijaluentoja tulossa. Ensimmäinen oli Riikassa ja Voin mielellään lähettää teille myös siellä pidetyn puheen. Ja voin myös lähettää teille listan luennoitsijoista, jotka me olemme varanneet. Näin voimme antaa ehkä ideoita siitä, kuka saattaisi olla mielenkiintoinen luennoitsija. Nämä vierailijaluennot pidetään eurooppalaisissa yliopistoissa tänä vuonna, ja kyse on joko akateemikoista tai sellaisista luennoitsijoista, jotka eivät ehkä tee akateemisessa maailmassa työt, työtä, mutta joilla on mielenkiintoisia innovatiivisia, innovatiivisia ideoita. Eli mitä enemmän jaamme tietoa, niin sitä parempi, sillä tehän olette jäsenvaltiossa ja jäsenvaltioiden kanssa yhteydessä joka päivä. Ja me kun olemme täällä Brysselissä jumissa, niin on tärkeää, että teillä on kaikki välineet, joilla viestiä suuren kanssa tästä teemavuodesta. Kiitos oikein paljon. Sain kuulla sihteeristöltä, että valokuvakilpailu on tulossa ja pyydän heitä sitten tekemään tästä muistin, että jäsenet tietävät, kaikki jäsenet tietävät tarkalleen, mitä on tapahtumassa jo ja että he pysyvät kärryillä kaikesta. Joten kukaan ei enää halua puheenvuoroita. Siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tarkistan kuitenkin vielä, sillä seuraava kohta käsittelee TTIP-keskustelua. Ja Anne Liits on tulossa, mutta hän oli Saksassa, hän on myöhässä, joten pari minuutin tauko, selvitän mitä hänen kanssaan nyt sitten tilanne on, että ehtiikö hän, muuten pitää aloittaa keskustelu ilman häntä. No ensinnäkin unohdin kiittää komissiota heidän tekemästään työstä. Stiina, kiitos tekemästäsi työstä tänä vuonna. Olet tehnyt kovasti töitä ja sanot aikaan hyvän ohjelman. Kiitos oikein paljon. Teemme kanssasi yhteistyötä tulevana kuukausina kaikki. Joten kollegat, siirrymme eteenpäin. Arne Liits, no voi nyt hengähtää hetken, mutta siirrymme kohtaan 16. Suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppaa ja investointikumppanuutta koskeviin neuvotteluihin. Se ei tarvitse paljon esittelyjä, sillä se on kuumin peruna täällä parlamentissa ja myös kansalaisten keskuudessa, joten valiokuntamme on tehnyt lausunnon siitä ja antanut sen, lähettänyt sen Intelle, Intalle. Ja tiedämme, että on asioita, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön, joten sen kummemmitta puhetta Arne Liitselle puheenvuoro ja sitten varjoesittelijät ja sitten komissiolle ja sitten muut jäsenet voivat. Ja sitten komissio Arne, oletko nyt ehtinyt hengähtää hetken? Okay. So we, we give... Eli puheen juoho, puheenvuoron sitten valmistajalle Arne Liitselle. Ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta hyvät kollegat Ensiksi haluaisin korostaa, että tässä lausunnossa pitäisi keskittyä kehitysmaihin ja TTIPn vaikutukseen niihin, mutta me emme tiedä täysin, mitkä, mitkä vaikutukset olemaan, tuot, tulevat olemaan, sillä TTIPn neuvotteluvaltuutus on vielä niin yleinen. Eli tässä tekstissä myös pyydämme tekemään analyysin myöhemmin. Tästä on useita tutkimuksia, mutta ne ovat osittain ristiriitaisia ja niissä ei mennä yksityiskohtiin vaikutuksista kehitys, kehittyviin maihin. Ja Oxfam esimerkiksi on, ja meillä on myös yksi toinen tutkimus, jota on tehty tästä, tästä syystä. Tämä on vielä hyvin yleisluontoista. Lausunnossa pitää ottaa kaksi puolta huomioon mahdollisuudet ja uhat. Aloitan uhista. Tämä lausunto on sitä mieltä, että TTIPin vaikutukset ovat ähm, syvällisiä kauppasuhteisiin ja siksi on tärkeää, että ei tule syrjintää, kun tulee uusia sääntöjä. Kehitysmailla pitää olla myös mahdollisuus neuvotella. Tästä syystä meidän pitäisi pyytää Dohan neuvottelukierroksen uudelleen aloittamista. Pitää päästä pois pattitilanteesta. Mitä sitten tulee työstandardeihin ja ilon yleissopimukseen pitää ottaa kaksi puolta huomioon. Tässä näen enemmän mahdollisuuden kuin uhan ja palaan ilonormeihin vielä. Saksan liittopäivillä meillä on ollut tällainen asiakirja Good Work Worldwide. Nämä standardit, niitä voisi käyttää myös neuvotteluissa näistä kauppa-asioista. Ja näin voitaisiin päästä eteenpäin. Ja normit ja standardit voisivat olla mahdollisuus kehitysmaille. Me voisimme edistää näitä ilonormeja, jotka ovat keskeisiä meille. Tässä on kyse siis ihmisarvoista työstä, mutta myös ympäristön suojelusta. Olen avoin kuulemaan kommentteja ja tarkistuksianne joista voidaan tietysti neuvotella ja sitten voimme löytää kompromisseja. Mekin saattaisimme lisätä vielä jotain, mutta haluaisin nyt ensiksi kuulla teidän kommenttejanne. Ja kuten sanoin, haluaisin tässä todellakin keskittyä kehitysmaihin, jotta emme tässä liian laajalle käsittele asioita. Meidän pitäisi katsoa, mitä on mitä tietoja on saatu tutkimuksesta ehkä meidän pitäisi pyytää lisää tutkimuksia aiheesta myös tästä neuvotteluprosessin aikana. Tässä kaikki ja kiitos, eh, jos kommentoitte. Kiitos. Monet valiokunnat parlamentissa käyttävät T-tippiä, joten on tärkeää, että me emme puhu ihan täysin kaikesta muuten Inta ei ikinä sitten ikinä siis enää suostu ottamaan vastaan lausuntoja muilta valiokunnilta, jos aina kaikki valiokunnat käsittävät kaikki aiheita, joten on tärkeää, että keskitymme aiheisiin, jotka liittyvät vaikutuksiin, joita TTIPillä voisi mahdollisesti olla kehittyviin maihin. Joten varjoesittelyn listan tässä toivottavasti ei haittaa, että Heidi Hautala saa puhua ensin, hänen täytyy lähteä, joten Heidi, ole hyvä vihreän puolesta. Yes, I, I, I very much agree that any parliamentary... Kyllä on samaa mieltä, että monet valiokunnat käsittelevät TTIPin eri puolia, joten meidän tulisi keskittyä siihen, mitä Arne Liits on päättänyt tehdä, eli että keskitytään vaikutuksiin, jotka liittyvät kehittyviin maihin, ja tapa, jolla TTIP-sopimus voisi muuttua erilaisiksi globaaliksi normiksi, globaaliksi säännöstöksi, niin sehän tapahtuu takahuoneessa niin sanotusti ja piilossa VTOlta, joita meidän pitäisi tarkastella, mikä vaikutus tällaisella laajalla vapakauppa-alueella koko maailmassa olisi eh, kehitysyhteistyöhön ja onko vaarana se, että kehittyvät maat, erityisesti vähiten kehittyneet maat, oli, maat olisivat jumissa tilanteessa, jossa he eivät enää pääse markkinoillemme, erityisesti jos monen kansallinen VTO-välineet, jotka liittyvät kehittyviin maihin, jos niitä ei kehitetä, joten loppujen lopuksi vaarana on se, että korostutaan he, kehittyvissä maissa, panostetaan entistä enemmän vain raaka-aineiden valmistamiseen, mikä ei ole meidän tavoitteemme tässä nyt ainakaan, jotenka olen sitä mieltä, että meidän tulee korostaa sitä artiklaa, joka sanoo, että unionin pitäisi ottaa huomioon kehitysyhteistyön tavoitteet lupauksissaan, joita se panee täytäntöön, jotka tulevat va- todennäköisesti vaikuttamaan kehittyviin maihin. Uskon, että komission tulisi tehdä tämä, joten en tiedä, että onko tämä tehty, ei tietäkseni. Sitten koko parlamenttia käsittelevä aihe. Oikeudellisten asioiden valiokunnassa olen myös varjoisittelijänä, ja siellä ehdotin, että pyytäisimme oikeudellista tutkimusta, mikä oikeus parlamentilla on päästä käsiksi TTIP-asiakirjoihin, mikä sen pitäisi olla, että 128 artiklan, jonka mukaan parlamentilla on oikeus ratifioida, eli sanoa kyllä tai ei. Kansainvälisessä sopimuksessa niin parlamentin pitää myös saada tarpeeksi ja kunnollisesti tietoa oikea-aikaisesti. Ja edelleen tästä on hieman sananharkkaa ja kiistaa, INTA-valiokunnan ja komission jäsenen kanssa. Tiettyjä pelinavauksia on tehty ja parannusta on tapahtunut, mutta emme ole vielä ihan päässeet ratkaisuun. Ja suosittelen kollegoita käymään sitten komission tiloissa tapaamishuoneessa, jossa on tiettyjä asiakirjoja saatavilla. Sain hyvän yleiskuvan tilanteesta, kun kävin siellä lukuhuoneessa noin 10 päivää sitten ja halusin käydä läpi seitsemännen neuvottelukierroksen raporttia, joten siitä näkee kokonaiskuvan yksityiskohtiin ei pääse käsiksi, mutta siellä on myös muita asiakirjoja esillä, joten suosittelen käyttämään tätä mahdollisuutta. Okay, thank you. Selvä, kiitos. Toivottavasti nyt sitten ehdit lennolle. Euronest obligation. No se on Euronestin liittyvä. Me julkaisemme tutkimuksen, joka liittyy kauppasuhteisiin ja kumppaneiden maiden kanssa, johon liittyy myös Venäjä ja EU. Mikrofoni. Selvä. Ensimmäinen varjoesittelijä on Davos Tier. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegaa hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt hyvää työtä laatiessaan tämän lausunnon ja odotan hyvää yhteistyötä myös varjoesittelijänä. Hän oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että TTIP erityisesti kehitysmaiden osalta on haastava asia, mutta antaa myös mahdollisuuksia. Eikä meidän tulisi tästä valiokunnasta lähettää sellaista viestiä, että kyseessä on ainoastaan uhka, vaan tulisi tähdentää myös näitä mahdollisuuksia. En ole yhtä mieltä siitä, että tässä olisi kyse syrjinnästä. Tällaisia sanoja täytyy välttää. Selitän. EPP-ryhmän äh, kannalta olisi hyvä, jos Dohan kierros menisi eteenpäin ja kaikki pysyisi VTOn äh, puitteissa, jossa kaikki maat voivat äh, olla mukana. No, tosiasia on kuitenkin niin, että tällaista ei ole tapahtunut johonkin kaan aikaan, onko siitä nyt 13 vuotta, kun asiat eivät ole menneet eteenpäin. Mini-askelin on päästy eteenpäin VTOssakin, mutta monissa kysymyksissä äh, asiat junnaavat paikallaan. No tietysti äh, yhteinen maatalouspolitiikkamme oli aikamoinen este Dohan kierroksella, mutta Joka tapauksessa asia on niin, että Doha ei mene eteenpäin. Euroopan tulisi odotella. Muut toteuttavat kahdenvälisiä äh, kauppasopimuksia, joten miksi emme mekin? Olemme myöskin näiden 13 vuoden aikana to- voineet nähdä, että Eurooppa on avannut markkinoita. Esimerkiksi BRICS-maat ovat hyötyneet tästä aika paljon ja samalla kuitenkin suojelleet omia markkinoitaan. Ja tämä näkyy myös kasvuprosenteissa. Brikissä, Brikmaissa se on korkea. Meidän näkökulmastamme nyt olisi niidenkin, näidenkin markkinoiden aika avautua, luopua protektionismista. Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi Doha Dohan kierros ei etene. Tässä mielessä syrjintää ei ole. Kyse on kuitenkin siitä, että jos T-tipistä sovitaan EUn ja USAn kesken, niin se tulee asettamaan globaaleja normeja. Minusta tämä ei ole syrjintää, mutta tottahan se on, että että asetamme tietyt rajat. En nyt sano, että tämä vaikuttaa kehitysmaihin niinkään paljon, vaan BRICS-maihin. BRIC-maathan joskus ö, äh, teeskentelevät olevansa kehitysmaiden ääni, mutta näinhän ei ole. Kun ne puhuvat, niin siinä on kyse pienestä valtataistelusta tai valtapelistä EUn ja USAn kanssa, eikä niinkään kehitysmaiden puolesta puhumisesta. Ja jos olen oikeassa, niin komission arvion mukaan me emme vielä tiedä TTIPin lopputuloksia, mutta jos se menee kohti syvempää vapauttamista ja kaupan esteiden, siis niin tulli kuin ei tulli tariffien poistamisen suuntaan, niin se johtaa 3,3 prosentin per capita kasvuun kautta maailman. Noin 100 miljardia euroa on kolmansien maiden osuus EUn ulkopuolella. Tämäkin on syytä ottaa huomioon. Toiseksi, USAn kanssa meillä on erilaisia preferenssimekanismia kolmansiin maihin kuin siis USAlla. Ne USAlla on suhteet 14 vähiten kehittyneen maan kanssa – se on enemmän kuin EUlla. EU kuitenkin, ää, äh, ää, äh, siis EU kuitenkin antaa näitä suosituimuusjärjestelmiä, järjestelyjä useammalle tuotteelle. Esimerkiksi USAlla on useampia maita, mutta se sulkee maataloustuotteet kokonaan pois. Äh, eli tällainen yhteinen lähestymistapa hyödyttäisi varmasti kaikkein vähiten kehittyneitä maita. Sitten on tietenkin kyse myös normien harmonisoinnista USA ja EUn kesken. Kolmansista maista tulevat, tulevilla tuojilla olisi y- samat normit sen sijaan, että niiden tulisi soveltaa kahta eri normistoa. Se varmasti hyödyttää kehittyviä maita, kehitysmaita. Sitä tulisi korostaa. Ja sitten poliittinen ulottuvuus, ja tämä liittyy BRIC-maihin. Kuten sanottu, BRIC-maat ovat hyötyneet tästä tilanteesta, jossa he, he, heillä on avoimet markkinat EU:ssa ja USAssa, kun taas ne itse suojelevat omia markkinoitaan. Ongelma on se, että tämä taloudellinen kasvu on johtanut erilaisiin autoritäärisiin järjestelmiin. Kehittyvissä maissa jotkut haluavat olla vetovoimaisempia kuin muut. Eli on lähdetty siitä, että kaikkia demokraattisia normeja ei ole edellytetty, vaan on sallittu nämä autoritääriset mallit, ja siitä huolimatta on jatkettu kaupankäyntiä tiettyjen maiden kanssa. Tämä, ja se on ihan sama, puhutaanko Neuvostoliitosta tai Pinocheesta. Ää, on sallittu se, että äh, voi olla autoritäärinen hallinto ja kasvaa, mutta tiettyyn rajaan saakka mehän äh, olemme äh, peräänkuuluttaneet jossain vaiheessa aina avoimia instituutioita. Ja siksi EUn ja USAan tulisi vahvistaa oma asemaansa globaalissa kaupassa ja myös vahvistaa viestiään liberaaleista avoimista vapaista instituutioista. Ja TTIPin yhteydessä tämä myöskin varmasti hyödyttäisi kehittymistä, kehitystä. Thank, thank you very much. Kiitos. Ja sitten ainoa muu varjostelija, jonka nimi minulla on nyt sitten täällä, on Ignacio Corrao. Ignacio, oletko puheenvuoron sitten muut? Voit saada puheenvuoron. Okei, okay, um... più o meno diciamo posso essere d'accordo sui suggerimenti portati avanti al collega. Niin, olen yhtä mieltä Litsin kanssa, mutta täällä on tiettyjä seikkoja, jotka eivät oikeastaan sovi minulle ja jotain voi sulatella. Esimerkiksi se, että TTIP olisi hyödyksi. Kun ajatellaan esimerkiksi tuotannon normeja, niin kyllähän EU-ssa tuotantostandardit ja normit ovat paljon korkeammat kuin Ähm, USAssa ja siksi meillä on tiettyjä pelkoja liittyen tähän ähm, avoimeen kauppaan USA kanssa, koska pelkäämme, että eurooppalaiset standardit ja normit äh, heikkenisivät. Ja tietysti Euroopassahan tällä hetkellä monikansallisten täytyy kunnioittaa meidän standardejamme, mutta jos kauppa, jos otetaan käyttöön tällainen vapaakauppa, niin se kyllä alentaisi standardia, olipa kyse sitten elintarvikkeista tai lääkkeistä tai mistä tahansa. Eli Euroopassa meillä on tällä hetkellä tiukemmat normit kuin USAssa. Ja mitä, ajatellaan, mitä tulee kehitysmaihin, niin kyllä vaikutukset voivat olla heikommat pikemminkin kuin paremmat. Ja meidän täytyy kiinnittää erityisesti huomiota tähän viimeiseen kohtaan. Se aiheuttaa meille aikamoisia epäilyksiä. Mutta muuten voin todeta, että työ on hyvin tehtyä. Täällä viitataan muun muassa vastauksessa mahdollisiin seuraamuksiin, joita saattaa tulla. Minä edelleenkin suhtaudun epäluuloisesti näihin neuvotteluihin. Kiitos Norbert Noiser. Kiitos. Kiitos myös Arne Liitsille tästä työstä. Olen sitä mieltä, että nämä suositukset, jotka me teemme valiokuntana nyt, niiden myötä tämä keskustelu ei pääty, vaan meidän pitää valiokuntana seurata myös TTIPn tulevia neuvotteluita, sillä nehän eivät ole tunneet päätökseen, joten meillä on velvollisuus aina muistuttaa neuvotteluissa näistä kehitysyhteistyöasioista ja ennen kaikkea kumppanimaiden kanssa, kehitysmaiden kanssa, siis pitää psykologisesti miettiä tätä eri tavalla kuin EU on tehnyt näiden taloudellisten kumppanuussopimusten kohdalla. Nimittäin monille maille ja alueille on vain on vain ö, esitetty sopimus, eikä kumppanuudesta voi olla tässä menettelytavassa puhettakaan. Meidän pitäisi näitä yhteisiä parlamentaarisia kokouksia, esimerkiksi EU-AKT, EUn ja AKT-alueen parlamentaarinen kokous pitäisi ottaa mukaan tähän keskusteluun. Saksan kehitysyhteistyöministeriöstä on tullut tällainen kertomus, joka on 200-sivuinen. Siinä on muutama mielenkiintoinen seikka, nimittäin, että TTIP itse asiassa vähentää kehitysmaiden roolia kaupassa EUn ja USAn kanssa. Kehitysmaat nimittäin avautuvat sitten enemmän Aasiaan ja Tyynenmeren maiden suuntaan ja muiden maiden suuntaan, jotka tekevät kauppaa ja eri kehitysmaista, esimerkiksi Bangladesista, mutta myös nousevista talouksista, kuten Brasiliasta, mutta myös norsunluurannikosta, Turkista, Etelä-Afrikasta muun muassa on tällaisia tapaustutkimuksia. Ja minulle pisti silmään, että heikommat maat, kuten Bangladesh, ovat tässä häviäjinä, sillä TTIP kyllä muuttaa kauppavirtoja niin ohjaa niitä uudelleen. Eli tuotteiden kysyntä saattaa meidän puolellamme vähentyä, tuotteiden kysyntä näistä vähemmän kehittyneistä maista, sillä nämä paremmin kehittyneet maat ovat paremmassa asemassa TTIPn suhteen. Muutama seikka, jotka ovat ehkä tärkeitä tässä yhteistyössä kehitysmaiden kanssa me haluaisimme näin siis edistää myös oikeudenmukaista ja kestävää maailmankauppajärjestelmää. Ja tämä pitäisi myös ankkuroida nyt ttip -hän. Nyt siis viittaan suoraan ttip ja sitten aion puhua myös näistä lisätoimenpiteistä. Tässä TTIP-sopimuksessa pitäisi siis määritellä, että tarvitsemme oikeudenmukaisen maailmankaupan ja meidän pitäisi luopua näistä alkuperäsäännöistä ja sen, sen sijaan pitäisi ottaa täysin vapaakauppaperiaate huomioon ja me, meidän pitäisi nämä transatlanttiset standardit laajentaa myös kehitysmaihin ja äh, muihin maihin ja lisäksi me tarvitsemme standardeja tiedonsaantimahdollisuuksista ja nämä maat pitää ottaa mukaan. Meidän pitäisi näitä protest- protektionistisia tendenssejä TTIP-maiden ulkopuolella välttää ja tarvitsemme lisäksi uskottavia tulevaisuuden näkymiä näille kehitysmaille, että ne voivat siis osallistua tähän prosessiin. Tämä siis suoraan TTIP-sopimuksesta. Ja tämän lisäksi tarvitsemme lisätoimenpiteitä Nimittäin esimerkiksi monen puolesta tullitariffien alentamista ennen kaikkea esimerkiksi vaate- ja kenkä, tupakka tai, tai puuvilla tuotteiden suhteen. Me tarvitsemme myös alueellisia vapaakauppasopimuksia. EU-komissio on menneisyydessä myös Karel de Kuhton tämän jättänyt aivan huomiota ja me tarvitsemme myös kauppasopimuksia EUn ja kehitysmaiden välille. Me tarvitsemme myös niihin sääntelynäkökulmia. Ja sitten VTOsta vielä. VTOlla pitäisi olla keskeinen rooli tässä asiassa. Ja löysin tästä hienon käsitteen, nimittäin tässä sanotaan, että VTO pitäisi olla äh, ikään kuin valmentajana mukana estämässä syrjivää politiikkaa. Nämä ovat näkökulmia, jotka ehkä voitaisiin vielä ottaa lausunnossa huomioon, mutta tietysti tämä on hyvin laajamittaista. Nämä ovat kuitenkin sellaisia suuntaviivoja, joita, jotka kehitysvaliokunnan pitäisi ottaa ttp neuvotteluiden suhteen huomioon. Maria Hoivu. Kiitos Maria Hoivu. Ich möchte vielleicht noch... Minä haluaisin vielä hieman sanoa jotain sinun sanomaasi vastaan, nimittäin tai toisinpäin. TTIPllä me määrittelemme normit ja sinä sanoit, että normit ovat sitten perustana maailmanlaajuiselle normeille, standardeille, mutta jos teemme näin, niin silloinhan me syrjäytämme VTOn, EU ja USA päättävät siis standardeista – ja sitten pitä, niiden pitäisi päteä koko maailmassa ilman, että muut ovat osallistuneet näiden standardien määrittelyyn. No, mielestäni se ei ole kyllä demokraattinen tie. Minua kyllä se huolettaa, että jos esimerkiksi päätämme hygieniasäännöistä esimerkiksi kalastusalalla, niin silloin pitää kysyä, että miten muut maat ei voivat tämän yli, tätä ylipäänsä noudattaa. Silloin ne eivät voi ehkä toimittaa tuotteitaan EU-hun ja USAhan. Ja näin me, me jätämme nämä maat tämän markkina-alueen ulkopuolelle ilman, että ne ovat voineet osallistua tähän prosessiin. Jos pystymme määrittelemään kansainvälisiä vähimmäisnormeja, niin silloin pitäisi ainakin kaikki maat ottaa mukaan näin, niiden määrittelyyn, eikä pitäisi näin sivuuttaa VTOta. Um, ähm, Heidi, Hautala Heidi Hautala halusi vielä esittää lyhyen huomautuksen. Very... Niin, mielestäni tämä on hyvin monimutkainen aihe. Ja jos mietitään, että miten voitaisiin ottaa esimerkiksi askelit, jotta saataisiin monenvälinen sopimus näitä sijoituksista. Kaikki ehkä muistatte, mitä kävi OECDn parissa. Ehkä kymmenen vuotta sitten noin. Kyse oli hyvin vaikeasta tilanteesta, sillä teollistuneet maat, jotka tähän ryhtyivät, niin liittyy paljon kysymyksiä tasapainosta investoijien ja valtioiden välillä ynnä muuta. Joten Davos tiedon oikeassa siinä, että VTO ei ole osoittanut kyvykkyyttä tällaiseen hankkeeseen, mutta totta kai se olisi paras mahdollisuus, ehkä niin kuin toinen puhuja sanoi, mutta ehkä jotenkin voisimme puolta, lausunnon, joka puoltaisi uutta yritystä, saada aika monenvälinen sopimus sijoituksista. Se pitäisi olla tasapainoinen ja se pitäisi myös ottaa huomioon julkisen alan politiikat, jotta ei olisi huolenaiheita siitä, että sijoittajat voivat sitten haastaa näitä, näitä hyvin tarpeellisia pykäliä ja lainsäädäntöä, jota valtiot, josta valtiot ovat päättäneet, joten kysymys on kuitenkin edelleen ilmassa, että teetit kyllä vai ei, mutta tarvitaan toisaalta myös tämä monenvälinen sopimus. Milloin ja miten, no se on vielä ratkaisematta, mutta ehkä se voisi järjestää kuulemistilaisuuden Autan kanssa, VTOn kanssa, ITC International Trade Centerin kanssa. He tietävät, mitkä nämä vaikeukset ovat liittyen kehittyviin maihin ja siitä, miten he voisivat päästä käsiksi tällaisiin, ja saada aikaan tämmöisen sopimuksen, joten ehkä voisimme katsoa jo askeleen edelle, kun nyt ilmaisemme oman kantamme TTIPistä. Thank you. Kiitos. Nathan Go. thank you. Um... Kiitoksia. Aloitan sanomalla, että minä puolan vapaata kauppaa. Nimenomaan vapaalla kaupalla voimme auttaa kehitysmaita, koska kauppa auttaa ihmisiä pääsemään tilanteestaan paremmin kuin pelkkä kehitysapu. Ihmiset ovat täällä sanoneet monia asioita, mutta minun mielestäni ei ole hyvä ottaa TTIPiin kaikkia kehittyviä maita, koska jo nyt vie aikaa viedä tämä, tätä asiaa eteenpäin. Kyllä, tästä tulee aika vaikeasti toteutettava, jos niin teemme. Sitten täällä todettiin, että että tässä on kyse EUn ja USAn yhdistymisestä niin, että niistä tulee maailman johtava sääntelykeskus. Kun otetaan huomioon EUn ja USAn talouksien koot, niin kansainvälisen kaupan valta saattaa vaikuttaa aika pelottavalta pieni, pienistä talouksista. Ja että TTIP tulee aiheuttamaan ongelmia ei-läntisille maille – jotka ovat huolissaan siitä, että TEPissä on vain kaksi toimijaa, EU ja USA, mikä tarkoittaa sitä, että muut maat saattavat vieroksua sitä, että niitä ei ole otettu mukaan neuvotteluihin. Ja sitä paitsi sääntely, ähm, sääntelymuutokset äh, johtavat siihen, että muiden maiden, kuin, muiden maiden täytyy hyväksyä EUn ja USA sanelemat muutokset ja erityisesti eteläiset maat, köyhät maat eivät pysty vaikuttamaan sen asioihin sen enempää juridisesti kuin taloudellisestikin. Eli kysymys kuuluu, onko mahdollista ottaa mukaan toimijoita kaikkein köyhimmistä maista ja saada asioita menemään eteenpäin, mutta toisaalta jos heidät suljetaan pois, niin sekin on huono asia. Tämä on tällainen pattitilanne. Kriisi on osoittanut, että nämä maat tarvitsevat kauppaa keskenään. Islanti elpyi osittain talouskriisistä allekirjoittamalla vapaakauppasopimuksen Kiinan kanssa, mutta TTIPillä saattaisi olla se vaikutus, että kauppa ö, sulkisi ö, juuri niitä pieniä ja pieniä maita, jotka niin epätoivoisesti tarvitsevat sitä, että pääsevät mukaan kansainväliseen kauppaan. Eli TTIP ei ole osallistava. Ja kun ajatellaan kansainvälistä kauppaa, niin se on äärimmäisen tärkeää, jotta pääsee irti riippuvuudesta avusta, ulko- ulkoisesta avusta. Ähm, tämä koko järjestelmä saattaisi mutkistaa äh, tulevia kauppaneuvotteluita kahdenvälisesti ja monenvälisesti. Kauppa on aika epävakaata, se on liian epävakaata, jotta siitä voitaisiin tehdä poliittinen potkupallo. Kun ajatellaan kaikenlaisia banaani, sotia ja muita kistoja vaikkapa Kiinan kanssa, niin kyllä täytyy todeta, että olemme tilanteessa, jossa yksi prosentti on rikkaampi kuin 99 prosenttia, ja rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on syvempi kuin koskaan, syvempi kuin 70-luvulla, jolloin tilanne oli lähes yhtä paha. Tämän valiokunnan, koska me nimenomaan käsittelemme kansainvälistä ja kehitysapua, niin meidän täytyy kysyä seuraava kysymys. Miten TTIP vaikuttaa köyhimpiin kansoihin? Thank you. Davos Kiitos Davos Tier ja sitten Pedro Silva. Yeah. Uh, just to clarify, thank you. No, puheenjohtaja, haluaisin vain vastata siinä, että no totta kai me haluaisimme nähdä sen tapahtuvan, että VTO konteksti olisi parempi tapa mennä eteenpäin ja sanoin sen heti aluksi. Muistaakseni haluaisimme, että Dohan neuvottelukierrossa saataisiin pois pattitilanteesta, jos mahdollista. Todennäköisesti se, että neuvottelemme Yhdysvaltojen kanssa saattaisi jo viedä tähän suuntaan, saattaisi rohkaista, en tiedä. Mutta kysymys, tai kysymys on sitä, että näin ei ole tapahtumassa, joten juridisesti en usko, että VTO sillä mitään perustaa sanoa, että TTIP on syrjivä. No siis tilanne kentällähän on se, että johtuen siitä, että kyseessä on kaksi maailman suurinta talousmahtia, niin se asettaisi globaalit normit. Tämä on tilanne. Mutta totta kai olisi ollut parempi meistä, jos oltaisiin saatu aikaan tai saatu päätökseen Dohan neuvottelukierros, mutta niin ei ole, joten mitä nyt sitten tehdään? Odotetaanko? No, minusta EU on oikeassa siinä, että siirtyy eteenpäin neuvotteluissa. Sen pitää ottaa ottaa huomioon tämä ja kehittyville maille tämä pätee myös. Kyse on ulkoisesta muutoksesta, johon heidän tulee sopeutua. Ja heitä ei pyydetä neuvottelupyydän ääreen, sillä kyse on kahdenvälisestä tilanteesta, joten ei ole, mitä, ei, ei ole mitenkään mahdollista sisällyttää kehittyviä maita tähän. Heitä voidaan ottaa kyllä muuten huomioon, mutta ei ole oikeudellista kehystä, sisälle tai heidät. Kyse on kahdenvälisestä tilanteesta Yhdysvaltojen ja EUn välillä. On, onhan muitakin kahdenvälisiä kauppasopimuksia olemassa, mutta tässä kyse on siitä, että koska näiden painoarvo on niin suuri, niin kyse on kolmanneksesta maailman taloudesta, joten sen takia siinä astetaan globaaleja normeja. Mutta niin kuin sanoin, meidän pitää nähdä tämä haaste, ei välttämättä sinä, että sellaisena, että normit ovat aina ongelma, ne voivat myös helpottaa tilannetta esimerkiksi, jos tuotetaan koneita Etelä-Koreassa tai jossakin muualla ja, tai autoja, niin tulee noudattaa EUn normeja, eri normeja EUlle ja eri normeja Yhdysvaltoille, mutta jos olisi yhdet normit, niin se olisi hyvä asia noille yrityksille, mutta kuten sanoin, haasteet huomioon ottaen kuitenkin on olemassa positiivisia aspekteja, joita pitäisi myös korostaa kehitysnäkökulmasta. Kiitos. Um, Pedro, Pedro Silva. Pedro Silva. Obrigado, eh, Kiitos puheen, puheenjohtaja. Minä haluaisin kommentoida tuota sävyä tuossa lausunnossa, joka koskee TTIP-neuvotteluita. Mielestäni tässä valiokunnassa meidän roolimme, kuten tässä ehdotuksessa onkin mainittu, on politiikan johdonmukaisuuden lisääminen. Meidän pitää näissä neuvotteluissa taata, että tätä johdonmukaisuutta on kehityspolitiikan ja talous- ja kansainvälisen kaupan politiikan välillä. Mutta sen jälkeen meidän viestimme pitää keskittyä seuraaviin seikkoihin. Nimittäin siihen, onko kehitysyhteistyön näkökulmat hyvin kuvailtu ja hyvin analysoitu niin, että ne voidaan ottaa neuvotteluissa oikealla tavalla huomioon. Tästä asiakirjasta ei, tässä asiakirjassa ei mielestäni jää minkälaista epäilystä siitä, että kehitysvaliokunta vastustaa kahden keskisyyttä. Eli me olemme vastaan sellaista sopimusta, joka on vain kahden keskinen. Tämä pitää olla selvää meidän pitää poliittisesti selkeästi tukea monenvälisyyttä, sillä sillä on poliittisia etuja myös kehitysmaille. Tämä on selkeä viesti, kyllä, mutta samalla me emme tästä kuitenkaan voi tehdä sitä johtopäätöstä, että jos tuemme monenkeskisyyttä, niin silloin valikunta olisi tiukasti kahdenkeskistä sopimusta vastaan. Eli koko tämä monenkeskisyys lähestymistapa, sen pitää olla oikeasuhtainen. Joskus kahdenkeskiset sopimukset ovat tarpeen, jos monenkeskiset neuvottelut eivät onnistu. Sellaiset sanamuodot, kuten että kahdenkeskinen sopimus sulkee pois 130 maata, niin se on mielestäni hieman liian tiukasti sanottu, sillä tietysti kahdenkeskisen sopimuksen luonto, luonne on sellainen, että siinä, siinä ei ole kaikki mukana. Meidän pitää tunnistaa riskit, huolenaiheet ja mahdollisuudet tällaisessa sopimuksessa niin, että lähestymistapa todella on oikeasuhtainen ja niin, että se edistää kehitystä Tätä voisi lausunnossa korostaa. Kuten sanoin alussa, tässä on ennen, ennen kaikkea, tässä on kyse ennen kaikkea sävystä neuvotteluissa. Se vaan, onko muita puheenvuoropyyntöjä liittyen TTIPin, jos ei, niin lisään ehkä itseni listaan. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme enemmän faktoja Arne puhui siitä, että tarvitaan tutkimusta, lisää työtä asian parissa. Mielestäni meidän tulee olla varovaisia, sillä kun puhutaan äh, valtioiden jättämistä ulkopuolelle, niin no eilen puhuttiin kaupan esteistä, mitä ne saavat aikaan, kun puhutaan pääsystä markkinoille ja tuotteisiin, mutta haluaisin sanoa myös pari sanaa normeista, sillä olen työskennellyt paljon niiden parissa, kun päätettiin ympäristönormeista ja elintarvikkeista – Jotkut sanovat, että Yhdysvalloilla on alhaisemmat normit, pätee joissain asioissa, mutta ei muissa. Esimerkiksi mitä tulee lääketieteeseen, josta keskustellaan, niin Yhdysvalloissa on osittain tiukempaa lainsäädäntöä muun muassa kosmetiikassa. EU:ssa on melko sääntelemätön toimintaa jossain alueessa, jossa ongelmia syntyy siellä Yhdysvalloissa on enemmän testejä ja tutkimuksia, markkinoiden tarvitsee hyväksyä tuotteita, kun EUlla taas asetetaan markkinoille, ja sitten vasta kun ongelmia tulee, niin reagoidaan. Eli tämä vain yksi osa-alue, mutta siis täällä Parmetissa äh, itse asiassa äänestetään höllemmistä sääntelyistä liittyen tuohon alaan, eikä Yhdysvallat. Ja on muitakin osa-alueita, niin kuin päästönormit, Yhdysvalloissa on päätetty siitä, miten virastot käyttävät toimivaltaansa ja siellä on päästönormeja energialaitoksille, joten heillä on tiukemmat sään, tiukempaa sääntelyä kuin Euroopassa. Joten elintarvikenormit, mielestäni meillä on siinä paremmat normit, kun olen tehnyt niiden parissa pitkään töitä, mutta aina ei ole niin, että Yhdysvalloissa on alhaisemmat normit kuin meillä joissa heillä on korkeammat esimerkiksi lääketieteellisissä laitteissa. Ja toisaalta kyse on siitä, että suojellaan myös kehittyvissä maissa olevia ihmisiä, kun tehtiin REACH-asetus, päätettiin ö, kemikaalinormeista ja niiden päästämisestä markkinoille, niin sanottiin, että kun ihmiset haluat, jos ihmiset haluavat päästä EU-markkinoille, niin heiltä tulee täyttää tietyt kemikaalinormit, ja siinä oli kyse vaarallisista kemikaalista, joita ei enää käsitelty kehittyvissä maissa – mutta niiden päämarkkinat oli, olivat EU-ssa, joten me veimme niin sanotusti likaisen työn kehittyviin maihin. Esimerkiksi kosmettisissa testeissä meillä on normeja, joista sanotaan, että ei haluta eläinkokeita. Eli joskus, jos ottaa niin korkeita normeja isolla markkinoilla, niin saadaan myös aika hyviä tuloksia ja aina negatiivisia. Ja meidän pitää tarkastella tätä yksityiskohdittain ja pohtia, normeja, joita me itse asetamme eri valossa myös. Joten paljon pohdittavaa riittää, vielä paljon työtä. Ja tarvitsemme lisää tietoa, pitää puhua muiden osapuolten kanssa. Annan puheenvuoron takaisin Arnelle kohta, mutta komission edustaja on täällä. Ei ole nimeä täällä valitettavasti, mutta äh, kauppapääosastolta ehkä voitte esitellä mutta nimensä juuri. Ei kun ei olekaan. Defkokin on täällä vai ei? Mä Digitrade, no jos voisit esitellä itsesi ja jos voisit ensin kertoa, mitä tutkimustyötä komissio on tehnyt siitä, miten kauppa vaikuttaa kehitysyhteistyöhön kehittyviin maihin, mitä keskustelua on käyty kumppanimaiden kanssa, jotta heidät ei sulta ulkopuolelle keskustelussa. Kiitos. Thank you, Madam Chair, for giving me the Kiitos puheenjohtaja puheenvuorossa. Olen Mark van Höglen olen kaupan pääosastosta ja käsittelen muun muassa kauppaa ja kehitysyhteistyötä ja ennen kaikkea tätä AKT-maiden kanssa. Hyödyllisintä on ehkä se, jos kommentoin kahta, kolmea seikkaa, jotka mainitaan usein ja jotka täälläkin on mainittu. Ensinnäkin, miten TTIP vaikuttaa kehitysmaihin, ennen kaikkea köyhimpiin maihin. Toiseksi, yhteys TTIPn ja VTUn välille. Ja kolmanneksi, tämä sääntelykomponentti tässä. Ensimmäisestä kysymyksestä ensiksi tästä on useita tutkimuksia olemassa, olemassa ja suurin osa niistä tulee siihen johtopäätökseen, että TTIPn vaikutus kehitysmaihin ja ennen kaikkea köyhimpiin maihin on vähäinen, mutta jos jotain vaikutusta on, niin se on usein myönteistä. Luotettavin tutkimus on eh, CEPRstä Lontoosta. Ja, ja tässä puhutaan todella isossa alueesta Kiinasta Lesotoon 100 000 miljardia euroa. Se ei ole suuri osuus BKT, maailman BKT eh, suhteutettuna, Öm, mutta tässä on kolme suurta haastetta, joiden kautta TTIP, TTIP vaikuttaa kehitysmaihin. Ensinnäkin normaalit kaupan prosessit – Eli TTIP tekee TTIP-maista rikkaimpia, eli tämä vaikuttaa noin yhden tai kahden prosentin verran BKT. Ja, ja, ja tämä, osa rahoista tietysti käytetään kehitysmaista tuleviin tuotteisiin, eli tällä on näin vaikutusta myös. Ja, ja tuotteet, jotka aikaisemmin olivat kalliita, jotka tuli, siis tulivat USAsta, tulevat nyt halvemmiksi ja tämä saattaa sitten syrjiä kolmansista maista tulevia tuotteita, mutta tämä, tällaisen syrji, tämä tällainen syrjintäriski on rajoitettu, sillä tuotteet, joita, joita ostamme USAsta, ovat aivan erilaisia kuin muista maista. Jos katsotaan näitä tuotteita vähiten kehittyneistä maista, niin ne, ne ovat erilaisia kuin USA tulevat tuotteet, eli nämä tuotteet ovat täydentäviä. Väiten kehittyneet maat keskittyvät ennen kaikkea esimerkiksi vaatteisiin, kenkiin, tällaisiin tuotteisiin. Ja jalostusaste on tietynlainen Yhdysvaltalaiset tuotteet eivät siis kilpaile näistä markkinaosuuksista meidän markkinoillamme. Ja kolmas kanava on, he, on heijasten vaikutus. Eurooppalaiset voivat viedä tuotteita USAhan käyttäen omia standardejaan ja amerikkalaiset voivat – viedä tuotteitaan keskinäisen tunnustamisen tai muiden sääntöjen mukaisesti käytetään omia normeja. Tämä on etu muulle maailmalle, sillä jos silloin tuottaa EU-standardien mukaisesti, saa tuoda, viedä tuotteita USAhan ja toisinpäin. Eli tässä ei tule kielteisiä vaikutuksia kehitysmaiden tuotteisiin, sillä, kun on konvergenssia, normikonvergenssia USAn ja EUn välillä, niin silloin voidaan helpommin viedä tuotteita. Nämä ovat siis nämä kolme tärkeintä seikkaa ja nettoefekti tulee olemaan myönteinen, mutta samalla vähäinen. Ja sitten toiseksi VTO ja TTIP. Tietysti me tiedämme vuodesta 1957 lähtien, sillä GATS-sopimus on ollut vuodesta 1949 jo olemassa. Tämä moni välinen lähestymistapa on, olisi tietysti ykkösvaihtoehto. Me aloitimme vuonna 2001, mutta emme ole päässeet pitkälle ja olemme valissa tehneet kaupan helpottamissopimuksen ja tänä vuonna Keniassa käydään kymmenes ministerikokous ja me luomme uuden työohjelman. Toivottavasti tällä kertaa emme epäonnistu niin kuin epäonnistuimme syyskuussa 2008. Mutta ei ole selvää, johtaako Doha menestykseen seuraavina vuosina tai kuukausina – ja siksi vuodesta 2006 lähtien ö, ollaan lähdetty myös kahdenkeskiselle tielle, ja TTIP on tästä suurin esimerkki, mutta VTO ja TTIP eivät ole kilpailijoita. Jos katsotaan, mitä me, me teemme ennen kaikkea ö, sääntöjen ja sääntelyn suhteen, niin me käsittelemme sellaisia asioita, jotka eivät ole VTOn asialistalla jo kymmeniin vuosiinkaan. TTIP on kuin VTO++. Monet asiat esimerkiksi sääntelyssä menevät menevät paljon pidemmälle kuin DPD ja SPS VTOn puitteissa. Monet näistä asioista toivottavasti tulevat VTOn esityslistalle sitten, kun aika on kypsä. Eli VTO ja TTIP eivät ole kilpailijoita, ja itse asiassa me voisimme antaa uusia malleja monenvälisille ratkaisuille, jos niitä sitten aiotaan tarkastella. Ja sitten sääntelypuolesta, kuten sanoitte puheenjohtaja, jos me USAn kanssa tehtävässä sääntelytyössä päätyisimme korkeisiin normeihin, jotka olisivat siis hyvin samantapaisia. Se olisi ikään kuin bonus myös kehitysmaille, sillä silloin ne voisivat varustautua palvelemaan transatlanttisia markkinoita – jos ne noudattavat meidän korkeita standardeja, Me emme aio alentaa elintarvikenormeja tai työntekijöiden normeja ja ympäristösuojelun normeja, vain sen takia, että kehitysmaiden tuottajat eivät voi, pysty niitä noudattamaan. Ei se olisi hyvä tie, jolla lähteä mm, jotkut ovat sanoneet, että ehkä voisi nämä maat osallistuttaa sääntelytyöhömme. Se on mielenkiintoinen idea, mutta todellisuus on se, että pitää olla hyvin korkealla tasolla, jos aikoo osallistua sääntelyyhteistyöhön, sillä sääntelyyhteistyö vaatii vuosia keskinäistä luottamusta esimerkiksi elintarviketurvan tai esimerkiksi ympäristön suojeluviraston ja REACH-asiantuntijoiden välillä. Tai sitten jos puhutaan esimerkiksi ilmailuturvallisuudesta, niin näiden virastojen välillä pitää olla tiukkaa yhteistyötä. Ilmailualasta meillä on kaikista kaunein esimerkki tällaisesta sääntelystä. Jos sanomme, että Airbus on lentokelpoinen niin silloin myös USAssa se hyväksytään, mutta tällainen keskinäinen tunnustaminen on vienyt 20 vuotta aikaa. Anneliis. Anneliis, ole hyvä. Oh, sorry, sorry, Anni. Pahoittelut, eikö siis Görens halusi sanoa jotakin ennen? Ei, hän on varjoesittelijä, ei kun siis valmistelija, joten hän saa viimeisen sanan. <clears throat> Oui, merci. Euh, Kiitos, haluaisin esittää teille kysymyksen joka liittyy yleisen reak- tähän politiikan johdonmukaisuuteen. Komissio, onko se analysoinut vaikutusta, joka TTIPillä olisi ja mikä potentiaali sillä on vaikuttaa kehittyviin maihin. Vuosi on jo kulunut, kun me täällä valiokunnassa pyrimme sanomaan, että politiikan johdonmukaisuus pitää ottaa huomioon kaikissa suurissa päätöksissä. Ja tästä syystä haluaisin kysyä teiltä, miten, jos tällaista vuoropuhelua on ollut komission johdon ja komission välillä ja muiden tämmöinen välillä, niin miten, miten tämä on sitten käytännössä tapahtunut ja mennyt? Director John to answer. Yeah. Haluaako komission vastata? um... Kiitoksia Vastaan Köpösin kysymykseen. Ensinnäkin pari-kolme vuotta sitten esitimme komission tiedonannon kaupan kehityksestä ja siinä asettimme kaikkein tärkeimmät seikat, käsitteet, jotka olivat edessämme ja olemme käyneet kollegoiden TG Defkosta kanssa jatkuvaa keskustelua ja myös kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Mitä tulee politiikkamme johdonmukaisuuteen, jota siis T-tippiin sovelletaan, niin olemme työstäneet kahta seikkaa. Aivan kuten juuri tässä yritin selostaa, olemme tarkastelleet sitä, mikä on TTIPin taloudellinen vaikutus kehity, kehitysmaihin – No, tällä hetkellä lähdemme siitä, että vaikutus on positiivinen. Tietysti tällainen preferenssien rapautuminen saattaa mm, olla tuloksena, jos tilanne muuttuu vaikkapa vähiten kehittyneiden maiden suhteen, niin heidän nauttimansa etu heikkenee. Tätä puhu, tästä puhutaan, kun puhutaan aseman rapautumisesta. Jos me äh, haluamme viedä eteenpäin Dohaa, niin sama vaikutus. Jos tällainen äh, rapautuminen tapahtuu, niin siinä ei ole kyse niinkään tullitariffien syrjimisestä, vaan siitä, että halutaan antaa näille maille välineet olla kilpailukykyisempiä markkinoillamme. Olipa se siitä, että ne vastaavat paremmin meidän normiamme, siitä, että saadaan paremmat infrastruktuurit tai voidaan vähentää esimerkiksi ähm, toimituskustannuksia. Selvä sitten Anneliis. Thank you very much for uh, your last question. Kiitos tästä viimeisestä kysymyksestä. Se oli minullakin mielessä. Ja kiitos myös ensimmäisestä vastauksesta tähän. Meidän pitäisi jatkaa juuri tästä kohdasta. Kuten sanoitte, tämä keskustelu on käyty noin kaksi-kolme vuotta sitten. Ja se ei perustunut TTIP mielestäni. Meidän pitäisi siis katsoa enemmän vaikutuksia kehitysmaihin. Sitten kun neuvotteluvaltuutuksesta, TTIP-neuvotteluvaltuutuksesta on sovittu tarkalleen, kuten täällä mainittiin, tämä prosessi on alkanut ja tämä jatkuu koko neuvotteluiden ajan. Kuten Norbert ja minä mainitsimme, esimerkiksi koherenssiraportti Saksan kehitysyhteistyöministeriöstä Sieltä on tullut siis kertomus tästä koherenssista ja komissiolla on EU-näkökulmasta samanlainen kanta. Meidän pitäisi siis kutsua asiantuntijoita ja haluaisin pyytää, että voisimme tulevissa kokeuksissa katsoa, kat, tarkastella tätä enemmän ja Ehkä muut, ma- muut maat ovat jo tarkastelleetkin TTIPtä ja, e, ja vaikutuksia kehitysmaihin. Tätä, pitää siis, tätä prosessia jatkaa, kun e, valmistelemme tämän lausunnon. Teemme sen valmiiksi. Kiitos kommentoista. kommenteista. Keskustelu varmasti jatkuu. Ja jos haluat, haluatte kahdenkeskisiä keskusteluita mm, kannastanne tai tarkistuksistanne, niin ottakaa yhteyttä, niin että voimme tämän ottaa huomioon. Kiitos. Muistan kollegoita nyt aikataulusta. Määräaika on 29. tammikuuta kello 12 ja äänestys 24. helmikuuta, jos haluatte vaikuttaa lausuntoomme, niin tarvittaisiin koordinoituja tarkistuksia, jotta et, ettei käy niin, että Inte saa tusinoittain tarkistuksia, joten keskitytään avainkohtiin. Se on ehkä tehokkain tapa toimia. Joten jos on lisätietoa, niin totta kai se voidaan sitten sisällyttää lausuntoon. Kiitos paljon kaikille keskustelusta. Nyt käymme keskustelua lasten oikeuksista perustuen Bolivian kokemuksiin, eli pyydetään niitä ihmisiä paikalle, jotka haluavat lähteä, niin olkaa hyvä, lähtekää hiljaa, ja jos vieraspuhujat voisivat tulla tänne ylös. Okay, colleagues could now take this. No niin, kollegat, jos voisitte istua paikoillenne seuraavaa listan kohtaa varten. Minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, sillä tulemme keskustelemaan lapsityövoimasta ja usein kun tästä aiheesta puhutaan, maissa mennään että lasten ei pitäisi tehdä työtä, heidän tulisi käydä koulua ja senpä vuoksi se pitäisi olla meidän asenteella, mutta tänään keskustelua käydään uudesta laista Boliviassa elokuussa 2014. Tällainen Código de los Niños Niñas niin y Adolescentes hyväksyttiin Boliviassa, joka asetti uusia standardeja liittyen lasten oikeuksien täytäntöönpanoon. Se on maailman ensimmäinen laki, jossa on tärkeä panos lapsilta itseltään. Ja en tiedä, miten se tarkalleen ottaen toimii, mutta saamme kuulla sitä varmasti sitten lisää, miten he olivat laatimassa tätä lakia. Eli kuten olen sanonut usein, ihmiset sanovat, että ratkaisu lapsityövoiman on kieltää se. Muut sanovat taas, että no, taloudellinen realiteetti monissa maissa on se, että lapset tekevät työtä, tulevat niin myös tekemään jatkossa ja sen takia ratkaisu ei ole kieltää lapsityövoimaa vaan ja tehdä sitä niin näin näkymätöntä, vaan sitä pitäisi kodifioida, sitä tehdä laki, joka suojelisi lapsia. Ja näin on tapahtunut ymmärtääkseni Boliviassa jossa on siis tämä laki, joka sääntelee lasten työnteosta ja heidän oikeuksistaan. Eli päätimme käydä keskustelua tänään ja meillä on puhuja jakamassa kokemuksia ensinnäkin. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Bolivian Brysselin suurlähettiläs René Fernandes, sitten herra Korsi, Bolivian UNICEFin edustaja – sitten Maria Rosa de Paolis komissiosta, joka käsittelee tietysti työllisyys, sosiaalista osallisuutta ja suojeluasioita. Professori Libeli, joka on kansallisuuden Pronatin jäsen, joka tukee lapsityöntekijöitä. Ja Pronat on espanjalainen lyhenne ja se, siinä siis käsitellään lasten työtä tekeviä lapsia ja nuoria ja hänen järjestönsä tukee työtä tekeviä lapsia ja hän on myös johtajana Freie Universität Berlinissä osastolla, jossa, joka käsittelee kansainvälisiä tutkimuksia sen lapsuuteen. Ja tulemme myös siis käymään keskustelua nyt lapsityövoimasta. Keskustelu on käyty paljon kehityissä maissa, muun Afrikassa – ja siellä monet naiset ja lapset muun muassa maataloudessa tekevät paljon töitä. Joten neljä puhujaa, professori Libel, hän pitää lähteä kello 12, joten yritämme saada 11.30 mennessä keskustelut tai keskustelijat päätöksen, jotta voitte esittää hänelle vielä kysymyksen, mutta ensinnäkin suurlähettiläs René Fernandes Boliviasta, joka kertoo meille uudesta laista, mi, miksi ja miten me saatiin aikana ja vanhoja tuloksia. Olkaa hyvä suurlähettiläs. Thank you, Chair. Uh, I would like to salute the chair. Kiitoksia. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja sihteeristöä, myös komission edustajia, kollegoitani tässä vieressäni, Mario Korsia, Mario Rosade Paulisia. Erityisesti haluan tervehtiä ää, veljeni, jotka taistelevat tälläkin hetkellä, jotka ehdottivat tätä aloitetta. Ja on hienoa, että siitä nyt puhutaan tässä valiokunnassa. Erityisesti haluaisin äm, kiittää. Ja tässä vaiheessa puhunkin espanjaa, koska se on äidinkieleni. Haluan erityisesti tervehtiä veljani Armandoa, Lisettiä, Castrohia, Horsea ja Mamania. Hehän ovat Unatspo-liikkeen johdossa. Tämä liike Lapatsissa, on, toimii Lapatsissa. Kyse on nuorista työntekijöistä. Kyse on siis teini-ikäisistä ja lapsityöntekijöistä Boliviassa ja tämä liike liittyy mainitsemaani lakiin. Halusin vain mainita tämän ikään kuin konteksti, kontekstinomaisesti. Bolivia on suvereeni valtio, siellä on vaaleen valittu hallitus ja presidentti Morales on ollut, hallitus, on ollut vastuussa, on ollut presidenttinä jo jonkin tovin ja Morales kunnioittaa tietenkin kaikki kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopimuksia. Mitä tulee tämän lainsäädännön säädöksiin, jota Boliviassa sovelletaan ja jossa säädetään siitä, että nuorilla ihmisillä, lapsilla ja teini-ikäisillä on oikeus on oikeuksia ja hallittu hallituksen tehtävä on ta- vahvistaa nämä oikeudet. Ja nämä nimenomaiset säännökset mahdollistavat koulutuksen ja ammattikoulutuksen. Nämä ovat siis nuorten ja lasten oikeuksia. Bolivia, Boliviahan on ö, valtio, joka koostuu monista kansoista ja lasten oikeusaktivismi on <clears throat> nostanut päätään ja nimenomaan nuoret ja lapset ovat olleet myös tämän lainsäädännön puolesta puhujia. Kaikki tämä on tapahtunut neuvotteluiden, keskusteluiden kautta, jotta voitaisiin edistää tätä lainsäädäntöä. Tämä nimenomainen lainsäädäntö juontuu vuodelta 2014 17. heinäkuulta. Ja jälleen kerran lapset, pojat, tytöt, teini-ikäiset ovat olleet ö, tämän lainsäädännön takana ja sen tarkoitus on suojella heitä, samoin kuin muita ö, alttiita ryhmiä. Ja kaikki tämä on tapahtunut presidentti Moralesin siipien suojissa. Meidän mielestämme tämä on äärimmäisen tärkeä laki. Me olemme ylpeitä siitä. Miksi olemme ylpeitä siitä? No, minäpä selitän. Ensinnäkin tämän lain myötä, tai kiitoks, kiitos tämän lain rakenteen ja sisällön, lapset eivät enää ole objekteja, vaan subjekteja kahdessakin mielessä. He ovat itse tämän lain subjekteja ja kyse on laista, joka on räätälöity lasten tarpeiden mukaisesti ja vaatimusten mukaisesti. Eli toisin sanoen lapset eivät ole objekteja, joille tuputetaan hallinnollisia sääntöjä, vaan kyse on laista, jossa lapset ovat päätoimijoita. He ovat ne yksilöt, jotka omistavat nämä, joilla on nämä oikeudet hallussaan, jos näin halutaan sanoa. No mitä tähän itse lakiin tulee? Me olemme keskustelleet tästä laista erityisesti työtä tekevien lasten kanssa ja sen tarkoitus on suojella heitä. Kuten sanottu, lapset eivät ole enää objekteja vaan subjekteja yhdessä. He, tässä on ollut ikään kuin yhteispäätösmenetelmä myötä määräysmenetelmä, kun tätä lakia on laadittu. La, lasten ääni on otettu huomioon. Olemme ottaneet huomioon näiden yksilöiden toiveet ja vaatimukset. Olemme olleet kuulolla lasten suuntaan lainsäädäntöprosessissa ja lainsäädäntöprosessi sisälsi tämä lainsäädäntöprosessi sisälsi nimenomaan vuoropuhelua tämän nimenomaisen ryhmän kanssa, lasten ja nuorten. Lainsäädäntöä laadittaessa on kuunneltu niitä ehdotuksia, joita lapset itse ovat tehneet. Eli tässä lainsäädännössä, miten tämä nyt sanoisin, syvennetään – näitä oikeuksia ja halutaan laatia eräänlainen oikeuksien luettelo, joita näillä yksilöillä on tai pitäisi olla. Ja on tietenkin otettu huomioon todellisuus, realiteetit, ei jotain haavekuvaa tai jotain vastaavaa, vaan on otettu huomioon realiteetit. bolivialaiset, bolivialainen realiteetti on nimenomaan Bolivialle omintakeinen. Emme halua ajatella muita maita ja muita järjestelmiä, jotka ovat vasta Bolivian realiteetteja. Useinhan meille me, me, meidän otaksutaan ottavan huomioon läntisen maailman realiteetit, mutta eivät ne vastaa Bolivian realiteetteja, eivätkä Bolivian henkeä. Eli <clears throat> haluamme vahvistaa omaa identiteettiämme tai identiteettejemme. me Ne eivät välttämättä vastaa läntisiä identiteettejä, ja tämä on tärkeää ottaa huomioon. Puhun tästä vielä myöhemminkin. Ja tämä nimenomainen lainsäädäntö sisältää koko joukon mekanismeja, joiden tarkoitus on suojella nuoria riistolta. Halutaan antaa lapsille parempi pääsy koulutukseen, ammattikoulutukseen. Siinä äm, asetetaan lapsille tietyt oikeudet, mutta myös velvoitteet. Ja siinä myös mainitaan virastoja ja instituutioja, jotka, joiden tarkoitus on toteuttaa, täytäntöönpanna tätä lakia. Laki on tärkeä, koska se vastaa aivan erityistä sosiaalista ja kulttuurista realiteettia. Ennen tätä 548 lakia meillä oli muita lakeja, joita ei toteutettu, koska ne eivät ole kenenkään etujen mukaisia, kun taas tämä, tämä nykyinen Bolivian hallitus, toisin kuin aiemmat, sehän on nyt ensimmäistä vuotta voimassa, se on nyt tarkastellut eh, erilaisia kehitysindeksejä, köyhyyden vähentäminen on ollut agendalla, nuorten ihmisten kouluttaminen ja ammattikouluttaminen. Haluamme luoda myös su- suotuisan ilmaston ja infrastruktuurin koulutukselle. Ja kaiken kaikkiaan hallitus on halunnut ottaa huomioon haavoittuvaisten ja alttiiden ryhmien oikeu- oikeudet, niiden takaamiseen. Jos yksikään Bolivian hallitus on vastannut ja pitänyt lupauksensa, niin nimenomaan moraalisin hallitus. Kyse on hallituksesta, joka on todellakin halunnut parantaa sosiaalisen hyvinvoinnin indeksejä ja on pyrkinyt myös poistamaan köyhyyttä. Se, mitä te täällä tämän asian parissa teette ja mitä olette aiemmin tehneet – on tietenkin myönteistä. Me toivomme, että tässä ei nyt oteta takapakkia ja meidän mielestämme tämä laki on ehdottomasti askel eteenpäin, kun halutaan puolustaa nuorten ihmisten oikeuksia. Lapsityövoiman poistaminen on tärkeä asia. Me olemme onnistuneet siinä ja se on tärkeää. Me olemme aivan varmoja siitä, että yhdelläkään maalla, tai yksikään maa, jolla on sama ongelma, ei ole säätänyt lakia voidakseen poistaa lapsityövoiman perimmäisiä syitä. Tässä nimenomaisessa laissa, 548 laissa, me säädämme viiden vuoden äm, ajanjaksosta, jonka äm, aikana ei pidä, ei halutakaan poistaa kokonaan lapsit työtä, vaan sen perimmäisiä syitä. Eikä tämä äh, ole ainoastaan lainsäädännön ansiota, vaan ylipäänsä Bolivian hallituksen ähm, yleisestä politiikasta, ähm, jota hallitus on toteuttanut jo jonkin aikaa, ja se pyrkii todellakin poistamaan äärimmäistä köyhyyttä. Se pyrkii pyrkii parantamaan köyhyysindeksejä. Me haluamme poistaa vuoteen 2025 mennessä äärimmäisen köyhyyden Boliviasta. Tämä on äärimmäisen tärkeä osa Bolivian politiikkaa, suorastaan olennainen osa siitä. Ja se, mitä viime vuosikymmeninä on, kymmenenä on tehty, niin olemme puhuneet siitä kaikkialla maailmassa ja haluamme tavallaan olla esimerkkinä muille, kun puhutaan kehityksestä ja köyhyyden poistamisesta. Me tietysti toivomme kansainvälistä tukea näille ponnistuksillemme. Me tietenkin saammekin kansainvälistä tukea, jotta voisimme saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteemme vähentää köyhyyden näille tasolle, josta puhuin, ja jotta voisimme poistaa lapsityövoiman. Tämä laki on juuri tästä syystä esimerkillinen, koska jälleen kerran olemme siitä ylpeitä. Tämä nimenomainen laki, sen olemassaolo on jo ylpeyden aihe, ja se, että pyrimme poistamaan lapsityövoiman kokonaan, ja Laki on myös yhdenmukainen kansainvälisten sopimusten kanssa. Haluamme tietysti myös puuttua erila- tai saavuttaa erilaisia poliittisia ryhmiä ja muita ryhmiä. 548 laki ei ole laki, joka... Siis se on realistinen laki, joka on luotu, jotta voidaan poistaa lapsityövoimasta. Ja jälleen kerran haluaisin korostaa sitä, että tässä laissa säädetään aivan erityisistä mekanismeista tätä tavoitetta silmällä pitäen, eli haluamme poistaa lapsityövoiman perimmäiset syyt. Haluamme asettaa tiettyjä vastuita, sälyttää tiettyjä vastuita niille henkilöille, jotka työllistävät lapsia ja nuoria. Se tarjoaa myös valvontamekanismin Boliviahan on maa, joka täyttää kaikki kansainväliset velvoitteensa. 548 laki ei millään muotoa rikoo tai kierrä mitään kansainvälistä sopimusta. Mutta me olemme vain luopuneet tässä tekopyhyydestä. Tässä maailmassa, joka ei ole täydellinen, me olemme luoneet realistisen lain, joka heijastelee todellisia tilanteita ja maamme realiteetteja. Ei voida kyseenalaistaa sitä, etteikö tämä laki olisi kansainvälisten lakien ja yleissopimusten mukainen. Tätä haluan korostaa, painottaa ja alleviivata ja tähdentää. Tämä ei todellakaan riko mitään lakeja, kansainvälisiä velvoitteita. Tämä on realistinen laki. Kaikista näistä syistä, joita olen nyt tässä alleviivannut, niin olemme äärimmäisen ylpeitä tästä lainsäädännöstä. Eilen keskustelin eri ryhmien ja järjestöjen edustajien kanssa, sellaisten ryhmien, jotka suojelevat lasten etuja Euroopassa. Ja tulimme aivan samanlaisiin päätelmiin tästä lainsäädännöstä. Eli emme ainoastaan me, vaan myös kansainvälisten järjestöjen edustajat ovat yhtä mieltä kanssamme tästä laista. UNICEF, ILO, UYK, kaikki tietysti tekevät yhteistyötä kanssamme, pyrkivät torjua niitä ongelmia, joita meillä on, kun pyrimme torjumaan ja poistamaan lapsityövoiman käyttöä. Ja meitä on ylistetty, tai ei meitä ainakaan ole kritisoitu. Päinvastoin meitä on todella tottakin ylistetty tästä työstämme. Me olemme aivan varmoja siitä, että ää, ähm, se tapa, jolla tämä laki on valmisteltu ja kun otetaan huomioon myös sen sisältö ja muoto, niin olemme varmoja siitä, että tämä laki tulee toimimaan inspiraation lähteenä muille, joilla on samankaltaisia ongelmia. Toisaalta olemme sitä mieltä, että, tai uskomme, että tätä lakia tullaan myös niin sanotusti matkimaan koska monilla muilla mailla on samankaltaisia ongelmia. Nyt olemme tilanteessa, josta läntinen maailma tekee lakeja, mutta niillä lailla ei ole oikeastaan ole mitään tekemistä niiden realiteettien kanssa, joissa näitä lakeja olisi tarkoitus soveltaa. Eli tässä laissa haluamme ottaa huomioon Bolivian omintakeiset piirteet, ja mielestäni tämä on esimerkillistä. Jos 548 lakia haluttaisiin äm, kritisoida tai purkaa tai mitä töydä, niin äm, hallituksemme kyllä suhtautuisi aika äh, tiukasti tällaisiin yrityksiin. Ja jos kansainvälisissä kauppasopimuksissa haluttaisiin painostaa meitä, sellaisiin tilanteisiin, joissa emme oikeastaan haluaisi olla. Jos jotkut haluaisivat näin tehdä, niin ovat kyllä väärässä. Me emme alistu sellaiseen. Kukaan ei kykene meitä manipuloimaan tässä tällä tavalla. Emmekä me tämänkaltaisiin asenteisiin suhtaudu suopeasti. Me emme minkälaista poliittista kiristystä suvaitse Kyllä mustamaa, äh, kiristäminen on asia, joka täytyy jättää taakse. Läntinen maa, maailma on usein turvautunut tämän kaltaiseen kiristykseen, mutta sitä emme halua sallia. On maita, jotka ovat köyhiä. On ihmisiä, jotka joutuvat, jo, jotka ikään kuin hyötyvät tästä köyhyydestä. Mutta tämä, täytyy, tämä ei enää vetele. Täytyy antaa myös ääni ja valta niille, jotka ovat köyhiä. Meidän täytyy yhdessä toimia, jotta voimme poistaa lasten, lapsityövoiman käytön ja lasten köyhyyden. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka olemme nyt ottaneet käsittelyyn ja joista on tullut osa meidän omaa solidarisuuden ilmaustamme. Haluaisin myös tähdentää sitä, että tietenkin loppujen lopuksi nimenomaan ilo on se taho, joka voi päättää, onko tämä laki yhdenmukainen kansainvälisten lakien kanssa, ilon normien kanssa, mutta me olemme aivan varmoja siitä, että on. Ja tavoitteemmehan on se, että kun keskustelemme täällä, niin meidän täytyy valvoa sitä yleistä ilmapiiriä ja asennetta, joka vallitsee, ja miten tähän lakiin 548 tullaan suhtautumaan. Mutta minä kyllä uskon, että paitsi latinalaisessa Amerikassa myös ihan kansainvälisesti tätä lakia tullaan äm, pitämään hyvänä. Lopuksi on erittäin tärkeää, että me kuulemme, minkälaisia haasteita, huoli, huolenaiheita ja pyrintöjä niillä tahoilla on, jotka, joita tämä lainsäädäntö koskee. Nimittäin puhun nyt lapsista, nuorista, tytöistä ja pojista – toivottavasti täällä Euroopan parlamentissakin eh, lausutte kantanne eh, tähän asiaan. Meitä kiinnostaa kuulla, mitä olette mieltä. Mitä tämä valiokunta on mieltä ja mitä ylipäänsä parlamentti on mieltä. Ja mä tietysti teiltäkin kuulla kommentteja. Viimeksi kuluneiden kymmenen päivän ajan olen puhunut nuorten kanssa tästä nimenomaisesta asiasta, ja he ovat selostaneet minulle, kuinka paljon keskustelua ja taisteluakin tämä lainsäädäntö edellytti. Ja tästä pamfletista näette, voitte lukea niitä ehdotuksia, joita on tehty. Siinä kerrotaan näiden nuorten toiveet ovat. Tässä kuvataan koko prosessia. Tämä julkaisu on yksi vanhemmista. Se on koottu vuonna 2012 ja työtä tekevien nuorten ja lasten huolenaiheet on otettu huomioon ja koottu tähän pamflettiin. Tämä on osa sitä ratkaisua, jonka me ehdottamme, jotta päästään eroon lapsen Kiitos tästä yleiskatsauksesta, lain yleiskatsauksesta ja kysymykset siihen miksi ja miten, ja saimme hyvän näkemyksen, jotka liittyvät muun muassa haasteisiin, joita kohta sitten, ja tähän kansainvälisen keskustelun nyt sitten seuraavaksi professori Liebel. Ja hän kertoo varmasti enemmän yksityiskohdista ja työstä, jota olette tehneet. Olkaa hyvä. Kiitos kutsusta. Haluaisin puhua espanjaa, sillä se on yksi Bolivian virallisista kielistä – ja kutakuinkin pystyn ideani ilmaisemaan myös espanjaksi. Tulkaus varmasti toimii. Kiitos paljon tästä kutsusta tänne tilaisuuteen. Ensimmäistä kertaa minulla on nyt tilaisuus puhua tieteellisestä työstäni, joka koskee lapsityötä. Täällä parlamentissa jo 35 vuotta olen tehnyt tällä alalla töitä. Olen Berliinin vapaan yliop, vapaassa yliopistossa töissä. Ja nyt meidän, itse asiassa meidän tutkimusosastomme on hieman vaarassa tällä hetkellä, mutta yritämme kuitenkin jatkaa työtämme. Meille on hyvin tärkeää tutkimustyöllä aina uudelleen ja myös vuoropuhelulla saada tietoa siitä, mitä lapset ja nuoret itse tekevät, itse ajattelevat Jotkut heistähän ovat myös järjestäytyneitä eri järjestöissä. Näin on Latinalaisessa Amerikassa, mutta myös Afrikassa ja Aasiassa. Sielläkin on tällaisia liikkeitä. Tämä on tärkeä ilmiö, joka tässä syntyy. Bolivia on nyt tässä esimerkkinä. Se on ensimmäinen esimerkki. Ja tässä mielessä se on myös pioneeri maa jossa työtä tekevät lapset ja nuoret, jotka ovat jo järjestäytyneet ikään kuin omaan ammattijärjestöönsä, ovat nyt aloittaneet vuoropuhelun viranomaisten ja parlamentaarikkojen kanssa. Ja he ovat osallistuneet tämän lain luomiseen, joka koskee heidän tilannettaan. Tämä laki koskee ei pelkästään työtä tekeviä lapsia ja nuoria, vaan kaiken kaikkiaan lapsia ja nuoria. Tämäkin on tärkeää ottaa huomioon. Työtä tekevät lapset tietävät itse, että he ovat myös vastuussa niistä lapsista, jotka eivät tee työtä, ja he ovat myös solidaarisia. Ja he haluavat, että heidät tunnustetaan työtä tekeväksi äh, lapsiksi ja työntekijöiksi, että tunnustetaan heidän panoksensa yhteiskuntaan. Tämä on juristisesti joskus ristiriita, jota ei ole helppo ratkaista, mutta tämä äh, ilmiö ei ole tähän mennessä kadonnut. Kuten tiedätte, jopa joissakin Euroopan osissa näemme, että ilmiö nostaa taas päätään. Tämä koskee myös minun omia lapsiani seitsemän vuoden iässä he halusivat jo tehdä työtä ansaitsakseen omaa rahaa, he eivät halunneet pelkästään lahjoja vanhemmiltaan. No, en siitä sen enempää kerro, mutta Boliviassa on tärkeää nähdä, että kyse on nyt aivan uudenlaisesta laista, jolla on tietty tausta, tietty syntytarina, Tämä kesti useita kuukausia, lähettiläs siitä kertoikin jo, ja prosessi oli välillä myös mm, kiistanalainen, ja siis se syntyi myös vuoropuhelussa parlamentaarikkojen ja lasten välillä. Tämä laki nyt näyttää uuden tien, jolle ei ole muissa maissa tietääkseni vielä lähdetty. Tuossa suurlähettiläs kertoikin jo, että tavallisesti tämä lapsityön käsite nähdään ongelmana, joka pitää poistaa tai jota pitää käsitellä. Eli lapset voivat tietystä iästä lähtien ryhtyä palkkatyöhön ja tämä ikäraja on ilossa 15 vuotta, joissakin poikkeustapauksissa 12 vuotta. Jos nyt sitten poliitikot sanovat, että lapsityön poistamiseksi paras ratkaisu on kieltää lapsityö, niin tässä, tällä lailla ja, ja tässä tilanteessa tämä perusajatus on asetettu kyseenalaiseksi esimerkiksi Boliviassa juuri. Boliviassa on miljoona työtä tekevää lasta, jotka ovat 5-10 vuoden ikäisiä. Tämä on ilmiö, joka on lisääntynyt viime vuosina ja tämä liittyy tietysti työn ilmiön. Köyhyys nimittäin ei ole lisääntynyt Boliviassa. Ehkä lapsityön lisääntymisellä on muita syitä. Kieltopolitiikka ei ole nimittäin tuottanut tuloksia. Kiellot eivät ole tuottaneet myönteisiä vaikutuksia, vaan päinvastoin sen sijaan kielteisiä sillä lapset tekevät työtä näistä kielloista huolimatta ja silloin he tekevät työtä ilman oikeudellista suojaa. Heidän työnsä on juridisesti katsottu laitonta. Eli tällainen työ on rangaistuksen alaista. Ja itse asiassa näin syrjitään näitä lapsia ja itse asiassa kriminalisoidaan heidän toimintansa. Kolumbiassa on niin, että tällaisen lasten vanhemmat saavat rangaistuksen siitä, että heidän lapsensa tekevät työtä, koska he ovat sallineet lastensa tehdä työtä. Bolivialainen laki nyt sitten taas yrittää uutta ratkaisumallia, uutta mahdollisuutta. Nimittäin tässä määritellään sääntöjä, joiden tarkoituksena on säännellä työtä, jota lapset tekevät. Ja tämä sääntely tehdään niin, että näiden lasten työoloja ja ehtoja voidaan asteittain parantaa. Suurlähettiläs mainitsikin tämän jo. Tässä ei ole siis kyse siitä, että lapsityö laillistettaisiin, vaan kyse on siitä, että tietyissä tiukasti määritellyissä olosuhteissa ja e, tietyillä ehdoilla lapset voivat tehdä työtä ja saada luvan siihen. Mutta lupa tietysti pitää olla ja kyse on tietystä poikkeustilanteista. Eli kyse ei ole siis siitä, että laillistettaisiin lapsityö, vaan että se, sen ehdot määritellään tiukasti. Kyse ei ole pelkästään ehdoista, jotka äh, määrittelevät velvollisuuksia lapsille, vaan myös työnantajille ja perheille. Kaikki voivat hyötyä tästä, lapset voivat edelleen tehdä työtä ja näin voidaan kaiken kaikkiaan huolehtia siitä, että lapsia ei käytetä taloudellisesti hyväksi. Kuten, kuten tiedätte, tässä kansainvälisessä lasten oikeuksien yleissopimuksessa on määritelty, että lapsilla on oikeus suojeluun. Heitä pitää suojella taloudelliselta ö, hyväksikäytöltä. Ja tämä on siis tämä, tämä Bolivian laki ei ole pelkästään tällainen aikomuksen julistus, vaan se on myös juristinen oikeudellinen normi. Tässä laissa määritellään normeja, jotka on täytettävä, kun lapset tekevät työtä. Mutta tässä laissa mainitaan myös valtiolliset elimet – kaikilla valtion tasoilla, paikallistasolta, kansallistasolle asti, jotka ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että lain määrittelemät ehdot tulevat noudatetuiksi. Eli laissa määritellään tällainen lasten oikeuksien komissariaatti, jolla on tietyt tehtävät sillä on valvontatehtäviä, joiden kautta sen on varmistettava, että ne ehdot, näitä ehtoja noudatetaan, joiden, joita lapsien tekemälle työlle on määritelty. Ja, ja tässä tietysti käsitellään myös ihmisoikeuskysymyksiä. Kyllä lopettelen ihan pian puheeni. Öm, laissa on myös säännöksiä näistä lasten ja nuorten oikeuksien komiteoista. Lapset ja nuoret voivat näiden komiteoiden kautta tulla edustetuiksi ja myös tässä täytäntöönpanoprosessissa he voivat siis olla mukana aivan samalla tavalla kuin he olivat vaikuttamassa lain syntymiseen. Ihan lyhyesti vielä haluaisin mainita, että tiettyihin askeleisiin on vielä ryhdyttävä. Nämä lasten ja nuorten oikeuksien komiteat ei vielä, eivät vielä toimi tarpeeksi hyvällä tavalla. Ja tie, my, myös muihin ongelmiin on puututtava, nimittäin esimerkiksi lapsiin kohdistuvan väkivaltaan, joka on yleistä Boliviassa. Lasten ja nuorten komissariaatessa työskentelevät henkilöt eivät usein ole koulutettuja toimimaan näissä tehtävissä. Nämä viranomaiset ja nämä elimet, niiden pitää toimia hyvin ja sitä varten ne tarvitsevat työntekijöitä ja resursseja. Ja työntekijät tarvitsevat myös jatkokoulutusta, jotta voivat täyttää tehtävänsä. Tässä Euroopan unioni voisi kyllä tukea, ja se olisi jopa velvollisuus, olisi velvollisuus tukea Bolivian valtiota tässä asiassa, jotta nämä las, äh, lastensuojelutahot toimivat oikealla tavalla. Tällä hetkellä niitä ei ole vielä kaikissa kaupungeissa ja kunnissa, ja olisi vielä paljon tarvetta tukea näitä tahoja, jotta lapset ja nuoret voivat osallistua päätöksentekoprosesseihin. Jos sitten kun tämä koko järjestelmä toimii, niin se on hyvin mielenkiintoinen malli, ei pelkästään latinalaisessa Amerikassa, vaan myös muille maille, esimerkiksi täällä Euroopassa. Tämä järjestelmä voi toimia ja työtä tekevien lasten ja nuorten järjestöt ovat jo osoittaneet, että ne voivat kantaa vastuunsa. Ne pitäisi myös tunnustaa ja näitä järjestöjä pitäisi myös tukea. Ei ole helppoa käydä tätä taistelua, jos käy koulua ja samalla tekee työtä ja sitten samalla yrittää pitää elossa tällaista liikettä ja tällaista järjestöä, jota ei tueta kuinka paljon. Kiitos oikein paljon. Nyt seuraava kaksi vielä kaksi puhujaa. Ensinnäkin Maria Rosa de Paulis Euroopan komissiosta, sitten UNICEF. Uh, thank you, Mrs. Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että kutsuitte kehitysyhteistyön tasoston tänne. Lapsityövoima on sekä syy että seuraus äärimmäistä köyhyydestä. Lapset tekevät erilaisia tehtäviä, ja he ovat kaikkein haavoittuvin ryhmä epävirallisessa taloudessa. Lapsityövoima ei ole yksinäinen aihe, vaan siihen liittyy muitakin asioita sopimuksen mukaan, joka määrittelee sen työksi, jonka myötä lapsilta riistetään heidän lapsuutensa, heidän potentiaalinsa, ja ihmisarvonsa, ja se vahingoittaa heidän fyysistä ja psyykkistä kehitystään lapsi työ sen takia on ihmisoikeusasia, ja tulee artiklaan 32 YK on lapsen oikeuksiin sen mukaan siis valtiot tunnustavat lapsen oikeuden tulla suojatuksi taloudellisesta hyväksikäytöstä ja siitä, että he suorittaisivat mitään työtä, joka saattaa vahingoittaa heitä tai vahingoittaa heitä tai heidän koulutustaan tai terveyttään, fyysistä, psyykkistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystä. ILO määrittelee lapsityön kahden yleissopimuksen perusteella ensinnäkin 138, jossa määritellään minimiikä, ja toinen, jossa käsitellään lapsityövoiman muotoja. Äärimmäisissä muodoissaan lapsityövoimaan lapsityövoimassa lapset orjuutetaan, he terotetaan perheistään, he altistuvat vaara- vaaroille ja sairauksille ja usein hyvin nuoressa iässä. Lapsityötä on monta erilaista muotoa, mutta tärkeää olisi poistaa se viivästyksettä nämä pahimmat lapsityövoiman muodot, niin kuin Arlika kolmessa määritellään ielun sopimuksessa. Sen myötä tarvitaan uusia välineitä, joilla voitaisiin kieltää ja poistaa pahimmat lapsityömuodot. Se olisi prioriteetti kansainvälisille ja kansallisille toimille. Työ, joka vaarantaa vaikuttaa fyysisen, henkisen tai moraalisen hyvinvoinnin lapsessa joko johtuen työn luonnosta tai olosuhteista, jossa se tapahtuu, tunnetaan vaarallisena työnä. Tarvittaisiin luettelo työmuodosta, jota voitaisiin määritellä paremmin vaarallinen työ ja pitää myös tehdä lista materiaaleista, joita käytetään muun muassa säh- matkapuhelimissa. Yleissopimuksessa mainitaan, perussopimuksessa mainitaan tyttöjen tilanne, jotka ovat erityisen haavoittuvaisia ja jotka saattavat altistua prostituutiolle, ihmiskaupalle, näkymättömälle kotitaloustyölle ja usein kulttuurikontekstin myötä heiltä riistetään heidän perusoikeutensa jopa aikuisina. Eniten lapsityötä on maataloudessa 60 prosenttia, muun muassa kalastus, karjanhoito, kaivaus, työt, rakennus. Siellä tapahtuu siis eniten vaarasta työtä. Syitä on monia. Siellä työn vaarallista, raskaita taakkoja, käytetään työvälineitä ja varaisia kemikaaleja. Sitä pidetään tukena perheille, mutta seuraukset lapsille ovat kuitenkin vakavammat kuin aikuisille monista syistä esimerkiksi – Lapset hengittävät useammin ja heidän ihonsa on ohuempaa kuin aikuisilla. Tämän takia pölyt ja kemikaalit ovat heille suurempi riski. Sairauksia esiintyy kuten astmaa ja ne huomataan vasta myöhemmin aikuisiällä ja ne saattavat aiheuttaa pysyvän haitan. On myös tärkeää seurata työpaikalla tapahtuvia riskejä ja panna täytäntöön työsuojeluarviointeja perhetiloilla ja korjata toimet, jotka voisivat aikaisessa vaiheessa olla vielä halpoja. Lapsityö vaikuttaa myös maan köyhyyteen ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan holistinen lähestymistapa. Pahimpien lapsityövoiman muotojen poistaminen on hyvin tärkeää eri strategioissa – Ja huomioon pitää ottaa myös muun muassa sosiaalinen suojelu, koulutus, sosiaalinen vuoropuhelu ja valistustyö. Kuitenkin innovatiivinen lähestymistapa on tarpeen, jotta voidaan torjua lapsityön perimmäiset syyt. Sen takia pitää virtaviivaistaa lapsityö eri aloille, jossa mukana ovat avaintoimijat erityisesti toimitusketjussa – globaali arviointi pitäisi saada aikaan, jossa voitaisiin saada aikaan luotettavaa tilastotietoa. On tärkeää luoda erityisiä säännöstöjä, sillä säännöstöjä ei ole olemassa lapsityölle tai heidän suojelulleen. Meidän pitää pohtia rajoituksia myös laimalla alalla nämä rajoitteet, niillä pitäisi olla myös kulttuurisia, jos otetaan huomioon muun muassa eri maiden tilanteet, niin kuin Boliviassa. Lapset ja nuoret, heidän tulee osallistua päätöksentekoon, jotta he saavat nauttia täysistä oikeuksistaan, ja heidän pitää saada osallistua mahdollisuuksiin parantaa heidän keinoaan ja muun muassa omaa koulutukseen pitää pystyä vaikuttamaan. On tärkeää määritellä nuorten oikeudet, jotka liittyvät työntekoon, niin kuin ILOn sopimuksessa on määritelty. Bolivian lapsijärjestöt ovat antaneet suuren panoksen, ne ovat vaikuttaneet eh, lasten ja nuorten lakiin. Heidän oikeutensa on näin ollen tunnustettu ja erityisesti saavat oikeussuojan hyväksikäytöltä Valistuskampanjat ovat tarpeen kaikilla aloilla ja näin ollen julkinen ja yksityinen sektori voisivat vihdoinkin täyttää yrityksen yhteiskuntavastuukriteerit, lasten oikeuksien edistäminen on EUn ihmisoikeusstrategian keskiössä. EU on sitoutunut poistamaan tämän ongelman globaalilla tasolla ja poistamaan lapsityövoiman pahimmat muodot. Se on kiireellisesti tarpeen ja se kuuluu kehitysyhteistyöpolitiikkamme tavoitteisiin. ILOn sopimuksen mukaan yksi kaksi haluaa, että päivitetään lista näistä vaarallisista töistä. Lisäksi olemme sitoutuneet tekemään työtä, jotta kaikki voivat nauttia ihmisarvoisesta elämästä osana VOS 2015 agendaa. Ja tämä parantaisi muun muassa ravitsemusta ja terveydenhuoltopalveluja. Ja näin ollen lapsia suojeltaisiin paremmin. Esimerkiksi vuonna 2018 komissio on rahoittanut eri hankkeita noin 20 jäsenvaltiossa 11 miljardilla, miljoonalla eurolla hankkeet liittyvät muun muassa lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöön, kaivaustoimintaan ja siihen, että löydetään kestäviä ratkaisuja, jotka liittyvät yrityksen yhteiskuntavastuuseen. Lapsityövoiman torjunta koulutuksen kautta muun muassa tapahtuu siten, että tarjotaan vaihtoehtoja ja tämä on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä tavoitteista kehitysyhteistyöpolitiikassa. politiikassa Muun muassa tehokasta toimintaa olisi käyttää tällaisia oppisopimusohjelmia ja olemme keskittyneet parantamaan yhteyksiä oppisopimuskoulutuksen ja virallisen koulutuksen välillä ja pyrimme parantamaan poliittista dialogia eri sidosryhmien välillä. Yhteistyössä UNICEFin kanssa EU on julkaissut lasten oikeuksien toolkitin, eli työkalupakin, jolla selitetään, että miten näitä asioita voitaisiin virtaviivaistaa. Tämän välineen myötä EU on rahoittanut hanketta 2,5 miljoonalla eurolla. Kyseessä on siis raha, joka on mennyt bolivialaiselle kansalaisjärjestölle. Mukana on ollut myös paikallisviranomaisia, productivas, laborales eh, y personales de mujeres y hombres. Le... tai me ollen pyritään parantamaan los sectores de construcción, alimentación, metalmecánica y textil a través del, del for. ja näin ollen pyritään parantamaan naisten lasten asemaa muussa metallialalla, heidän taitojaan, konsolidoida yhteyksiä muihin järjestöihin, pääsyn sosiaalisen hyvinvointipalveluihin. Ja täällä pyritään parantamaan myös yhteistyötä julkisten ja yksityisen sektorin kanssa. Ja 3,1 tuhatta euroa on annettu, siis 150 000 euroa on on, on lähetetty Boliviaan ja Peruun, jotta voidaan ö, tukea maataloudessa tekeviä, kahvialalla työskenteleviä ihmisiä. Lisäksi myös nuorten osallisuutta tuetaan näillä hankkeilla yhteistyössä OECDn kanssa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tämä toimii Perussa ja El Salvadorissa. Tämä hanke pyrkii siis tukemaan nuorisoa työllisyysasioissa ja valistamaan heitä kansalaisoikeuksistaan. Mutta kun parannetaan näiden ihmisten elinolosuhteita, niin myös lapset hyötyvät samalla. Kyse on globaalista haasteesta, siihen tarvitaan globaali vastaus. Tarvitaan holistinen, innovatiivinen ja yhteinen lähestymistapa jotta voidaan puuttua kiireisesti tai siis muuttaa tämä noidan kehä hyväksi kehäksi, sillä koulutettu lapsi, joka on terve, toimii tehokkaammin ja parantaa omaa kykyään elää ihmisarvoiselämää. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitos. Viimeinen puhuja, herra Korsi, UNICEFin edustaja. Ja hän siis on Unicefin Bolivian edustaja. Te puolustatte lasten oikeuksia, joten saatte puheenvuoron. Nyt olkaa hyvä. Well, Madam Chair, mm, and... Puheenjohtaja, hyvät paneelin jäsenet, hyvät eri maiden edustajat ja hyvää hyvät kollegani Brysselin toimistosta. Haluan kiittää teitä kaikkia ja haluan hiukan kertoa teillekin siitä, mitä lainsäätäjä tavoittelee tällä uudella lailla ja erityisesti mikä on sen suhde lapsityövoimaan. Tässä esityksessäni käyn hiukan läpi yleistä tilannetta ja kerron myös tästä laista. Ja lapsityövoimasta äh, Boliviahan on moninainen maa, siellä on monia alkuperäisryhmiä ja se on myös monimuotoinen kulttuurisesti yhteiskunnan rakenteen osalta. Minä olen itse ollut siellä viimeiset kolme ja puoli vuotta ja olen erittäin tyytyväinen tähän muutosprosessiin. Tämä muutoshan alkoi, on alkanut jo 8-9 vuotta sitten. Hallitus kutsuu tätä uutta hanketta nimellä hyvin, Elä hyvin. Me haluamme ottaa huomioon realiteetit, maan, haluamme keskittyä sosiaaliseen osallistamiseen ja YK on auttanut hallitusta tässä prosessissa – koska tasa-arvoisuus on UNICEFin työn ytimessä ja johtaja ja pääjohtaja ovat halunneet viedä sitä eteenpäin, tasa-arvoisuutta siis eteenpäin 6-7 vuoden ajan jo hyvin aktiivisesti. Bolivia on tätä nykyä maa, jossa meillä on demokraattinen tila, ihmisoikeudet ja sosiaalinen osallistaminen ovat johtotähtiämme vallan hajauttaminen on ollut prioriteettina, jollen väärin ymmärrä myös Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja muuallakin 10-20 vuoden aikana ei varmaankaan ole ollut yhtä sellaista maata, jossa valta olisi hajautettu niin tehokkaasti kuin Boliviassa otamme huomioon myös alkuperäiskansojen rakenteet. Kun valta on hajautettu, niin kaikilla on mahdollisuus viedä eteenpäin omia erityisiä lakkejaan, jotka ottavat, joissa otetaan huomioon heidän oma omintakeinen tilanteensa. Viimeksi kuluneiden muutaman vuoden ajan, ehkä neljän viiden vuoden aikana, Bolivia, on kasvanut taloudellisesti melkoisesti. BKT kasvaa jatkuvasti 4,5-5 prosentin, prosentin jopa on ollut kasvu. Tämä näkyy myös siinä, että tällä hetkellä Bolivia, Boliviassa kansalaisjärjestöt on hyväksytty ainoastaan äitiysterveyteen liittyen terveyttä edistävä kansalaisjärjestö on kohdannut ongelmia, mutta siinäkin ollaan edistymässä. Lasten kohtaamat haasteet liittyvät köyhyyteen, haavoittuvuuteen. Äärimmäinen köyhyys on laskussa, mutta yhä enemmän ja enemmän on lapsia ja perheitä, jotka elävät köyhyysrajan tiimoilla. Emme puhu enää äärimmäisestä köyhyydestä, mutta puhumme perheistä, jotka ovat alttiina köyhyydelle. Vuoteen 2008 lähtien, tai siis vuoteen 2008 saakka ilon mm, tutkimuksen mukaan äärimmäinen köyhyys on, oli yleisempää kuin nyt. Ja tämä johtuu muun muassa siitä, että Bolivian talous, joka perustuu aika pitkälle luonnonvaroihin, ähm, niin talous on sellainen, että jos tulee jonkinlaisia taloudellisia shokkeja tai äh, yllättäviä tapahtumia, niin se saattaa sysätä perheitä köyhyysrajan alapuolelle ja siksi meillä on edelleenkin paljon tehtävänämme lasten köyhyyden torjumiseksi. Sitten meillä on köyhyyttä, joka liittyy siihen, että ihmisillä ei ole tuloja, erityisesti alkuperäisryhmien ihmisillä, heidän sosiaalipalveluiden saatavuutensa on heikkoa. Sitten meillä on paljon eriarvaisuutta, se johtuu joko sukupuolesta tai alkuperäisväestöön kuulumisesta. Ja jos mennään seuraavaan diaan, niin tästä näette, millä tavalla eriarvioisuus ilmenee. Jos otetaan vaikkapa koulutus tarkastelun alle, katsotaan kuinka monta vuotta lapsi on koulussa, niin keskiarvo on yhdeksän vuotta, mutta jos katsotaan esimerkiksi poika, joka elää kaupungissa ja ei kuulu alkuperäisväestöön, niin hänellä on yleensä mahdollisuus saada kymmenen vuoden koulutus. Ja kun häntä verrataan vaikkapa tyttöön, joka tulee maaseudulta ja hän kuuluu alkuperäisväestöön, hänen koulutuksensa on vain 3,2 vuotta. Eli tästä syystä Bolivia on yksi yksi epätasa-arvoisimmista äh, maista. PKTL-kerroin äh, on asia, johon tämä vaikuttaa 3,05 prosenttia on vaikutus. Jos ajatellaan siis pääsyä terveydenhoitoon, kouluun, taloudellisiin mahdollisuuksiin, niin kyllä erityisesti alkuperäisväestön jäsenet joutuvat vaikutuksen kohteeksi. Miten sitten puuttua niihin haasteisiin, joita lapsilla Boliviassa on? Uusi laki hyväksyttiin siis vuonna 2014, aivan kuten lähettiläs sanoi, niin meidän mielestämme se on kansainvälisen oikeuden mukaista. Lapset ovat osallistuneet lainsäädäntöprosessiin kautta linjan. Ja tämä laki muodostaa uuden oikeudellisen puitteen, joka puuttuu niihin haasteisiin, joita meillä vielä on, kun halutaan parantaa lasten oikeuksia. Yksi haasteista on lapsityövoima. Käyn seuraavan, lain, seuraavan dian lyhyesti läpi. Täällä jo todettiin aiemmin, että köyhyys keskittyy lähinnä väestön yhteen viidennekseen, mutta arviomme osoittavat, että lapsityövoima vaikuttaa nyt myös muihinkin viidenneksiin. Ja on tärkeää, että kehitämme uusia strategioita, jotta voimme puuttua lapsityövoimaan ja miten meidän täytyy pyrkiä poistamaan sen perimmäisiä syitä. Laki Laissa on 126 artiklaa ja sen myötä hallitus sitoutuu vuoteen 2019 mennessä poistamaan lapsityövoiman. 29 laissa pyritään Artikloissa viitataan muun muassa lapsityövoiman poistamiseen ja lasten hyväksikäyttämättömyyteen. Artiklat ovat siis kansainvälisen lainsäädännön mukaisia tai oikeudenmukaisia ja siinä viitataan muun muassa lasten oikeuksiin toimia, saada koulutusta ja toimia yhteiskunnassa. Pyrittä, tässä pyritään ottamaan huomioon esimerkiksi alkuperäisväestön realiteetit ja vaikeudet. Bolivian viranomaiset ja, ja yhteisötkin ymmärtävät toisaalta sen, että työnteko on yksi keino ö, ähm, luoda sosiaalista valveutuneisuutta. Mitä tulee minimityöikään, niin ilon yleissopimuksissahan ei välttämättä anneta ohjeita siitä, miten minimiikää asetetaan, mutta 138 ilon yleissopimuksessa – käsitellään kyllä lasten minimityöikää. Ja tässä laissa minimi-iäksi on asetettu 14 vuotta. 156 artikla on kansainvälisen oikeuden mukainen, koska siinä luetellaan 25 pahinta lapsityövoiman muotoa, joista pyritään pääsemään eroon. Ja kuten sanoin, tämä on kansainvälisen oikeuden kanssa samalla linjalla, mutta laki laissa asetetaan kaksi poikkeusta. Haluan kuitenkin varmistaa sen, että nyt ilmaisen itseni korrektisti siinä mielessä, että emme halua laillistaa lapsityövoimaa, vaan haluamme ää, suojella niitä lapsia, jotka tällä hetkellä tekevät työtä. Selitän. Hallitus on sitä mieltä, että tällä hetkellä meillä ei ole politiikkaa tai strategioita, budjettia, joiden avulla voisimme puuttua lapsityövoiman perimmäisiin syihin. Meillä on kuitenkin ihmisiä, jotka ovat itse itsensä työllistäneitä ihmisiä, joiden täytyy tehdä työtä ja tulevat jatkossakin tekemään työtä, koska heidän täytyy elättää itseään ja perheitään, jotka ovat köyhiä. No kysymys on seuraava. Kysymys kuuluu, mitä me teemme näille lapsille sillä aikaa, kun kehitämme strategiaa, jota tullaan toteuttamaan, jotta vuoteen 2019 mennessä voidaan poistaa ähm, nämä perimmäiset syyt ja jotta voidaan poistaa nämä poikkeukset. Lainsäätäjä on kuunnellut lapsia, on kuunnellut sosiaalista, yhteiskunnallista, yhteiskunnallisia liikkeitä ja on lähtenyt siitä, että tällä hetkellä haluamme riistämättä lapsia, haluamme suojella heitä. Haluamme varmistaa sen, että samalla kun nämä lapset tekevät työtä, ja minusta on erittäin tärkeää sanoa, että meidän ei pitäisi kiel, kieltää suojelua. Meidän tulee suojella näitä lapsia samalla kun pyrimme poistamaan lapsityövoiman. Eli lainsäätäjä sanoi, että haluamme suojella näitä lapsia. Haluamme varmistaa sen, että he pääsevät, he saavat palveluita, he saavat mahdollisuuksia, koulutusmahdollisuuksia samanaikaisesti, kun heidän on pakko tehdä työtä. Mutta Meillä on myös säännös tai säädös tässä laissa, jonka mukaan kaiken tämän täytyy loppua siirtymäkauden jälkeen vuoteen 2019 mennessä. No jotta voidaan varmistaa se, että saamme aikaan suojajärjestelmän, jonka avulla voidaan tukea näitä lapsia, jotta voidaan vahvistaa heidän oikeutensa, niin aivan kuten professori sanoi, niin lakiin on kirjattu joukko kriteereitä. Kriteeriluettelo, joiden mukaan kun lasten ähm, lapset voisivat, ja, ja kuntien viranomaiset voivat poikkeuksellisesti antaa luvan näille lapsille tehdä työtä silloin, kun heidän oikeutensa koulutukseen ei vaarannu, kunhan toiminta ei ole terveydelle haitallista eikä estä lapsen kehitystä eikä ylitä kuutta tuntia päivässä tämä työnteko. Täytyy arvioida perheen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne, Täytyy kattavasti myös arvioida lapsen tilanne. Lapsen täytyy olla terve, hänen täytyy olla fyysisesti ja henkisesti kyvykäs tekemään tällaista työtä, kun hän on työllistänyt itsensä. Ja hänen täytyy saada vapaasti ilmaista halunsa tehdä työtä perhettään tukeakseen. Ne instituutiot, jotka työ, työ, tekevät jotka toimivat kansallisesti tällä alalla, niiden täytyy valvoa nää ja seurata näiden lasten tilanteita, jotta voidaan varmistaa se, että lapsilla on pääsy kouluun ja että he saavat laadukasta koulutusta aivan samalla tavalla kuin muutkin lapset, ne joiden ei ole pakko tehdä työtä. Eli halutaan varmistaa tasa-arvoisuus tälläkin rintamalla. Ja aivan kuten lainsäätäjä on todennut, nämä poikkeukset halutaan poistaa vuoteen 2019 mennessä, kun samanaikaisesti koko ajan kehitetään ohjelmia ja strategioita ja budjettia, jotta voidaan poistaa lapsityövoima ja lasten työnteon perimmäiset syyt. Te ehkä nyt kysytte, mikä meidän kantamme on. No me olemme sitä mieltä, että lapsia ei pidä taloudellisesti riistää. Lasten työnteko täytyy poistaa. Köyhyys on tietenkin yksi näistä perussyistä ja meitä huolettaa se, tai olemme sitä mieltä, että lasten ei tulisi olla vastuussa perheen tu- taloudellisen tilanteen parantamisessa, ainakaan teoriassa, ja kymmenen vuotta vanhem- niin, vuotiaiden ei pitäisi tehdä töitä ollenkaan. Ainakin teoriassa olemme tätä mieltä. Joku viittasi koulutuksen laatuun. Näille lapsille täytyy antaa koulutusta näillekin lapsille, joita tämä poikkeus koskee, koska koulutus on avain tämän kierteen poistamiseksi. Ja on erittäin tärkeää, että sitoudutaan kehittämään sosiaaliturvajärjestelmää, jotta voidaan poistaa näitä ydin perussyitä ja jotta voidaan antaa lapsille kouluttautumismahdollisuuksia. Ja professorihan mainosti myös sen, että olemme huolissamme instituutioiden kapasiteetista tehdä tämän kaltaista työtä, jota peräänkuulutetaan. Jos asianomaiset instituutiot ovat kyvykkäitä tekemään tämän työn, niin silloin jos eivät siis pysty tekemään tätä työtä, niin silloin koko laki ja sen toteutuminen vaarantuu. Me mielellämme me mielellämme olemme mukana tässä prosessissa. Kiitos. Thank you very much for... Kiitos paljon tuosta yksityiskohtaisesta katsauksesta tuohon lakiin ja UNICEFin kantaan kaksi puheenvuoropyyntöä. Alfi per Tavorstier, sitten Mari Hoibruk, sitten Zeller. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe kuka siellä ESLtä komissiolta olette listalla, kyllä. Eli ensin otin parlamentin jäseniä. En ole vielä parlamentin jäsen. Palaamme hetken kuluttua sitten teihin, mutta elin, ensin pyysin sinne Venta. Sitten minullakin olisi kysymys. Hyvä on. Stier. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille. Minäkin haluaisin kiittää kollegani Bernard Sanchezilta siitä, että hän sai aikaan tämän kestai, aloitteen tästä keskustelusta. Ja pahoittelen, että ei ole enempää jäseniä paikalla, kun tämä on tärkeä aihe kuitenkin mutta tärkeää tässä on kyky panna täytäntöön, sillä jos ymmärsin oikein, ennen tätä, ennen kuin tämä laki hyväksyttiin 2014, niin minimi- tai vähimmäisikä työntekijöillä oli 14, mutta tilanne todellisuudessa oli, että oli vielä nuorempiakin lapsia, 13-12-vuotiaita, jopa 5-vuotiaita, jotka tekivät työtä laittomasti. Kysymys kuuluu, Bolivian valtio, onko sillä velvoite suojella lapsia, niinkö sillä ollut kykyä panna tätä täytäntöön Eli siis tilanne kentällä ja kyvyt, valtion kyvyttömyys valitettavasti oli se, että tilanne oli se torsossa, että oli laitonta lapsityövoimaa, mutta siis pystytäänkö nyt sitten panna täytäntöön sama asia muuallakin. Mielestäni tämän asian täytäntöpano on avainasemassa. Vai käykö niin, että tulee olemaan poikkeustoimia, joita sovelletaan, tai siis ei poikkeuksellisesti, vaan yleisesti erityisesti ne, jotka sitten nauttivat tai saavat hyödyn irti tästä lapsityöstä, eli taloudelliset hyödyt. Ja samalla sitten heikot instituutiot valvovat sitä, että ei ole hyväksikäyttöä. Ei mielestäni ongelma. Ja sitten tässä myös oman kantani, eli ongelma on, että jos ei ole tehokkaita instituutioita paikalla, jotka eivät toimi tehokkaasti tai eivät ole tehokkaita aikaisemmin. Ja niin kuin UNICEF sanoi, niin huolenaiheita on siitä, että toimivatko ne vieläkään tehokkaasti. Niin hyvät aikomukset varmasti hallituksella on, ja lainsäädäntöelimillä Boliviassa muutenkin. Emme siis kyseenalaista, en siis kyseenalaista sitä, enkä hallituksen legitimiteettiä varsinkaan kyseenalaista, mutta kyseenalaistetaan se, että mikä on tämän lopputulema. Jos meillä on heikot toimet, jotka eivät ole pystyneet käsittelemään tätä aihetta, joka on lapsityö ja laiton lapsityö, jossa siis lapset olivat alle 14-vuotiaita, niin tulevatko toimenpiteet olemaan nyt tehokkaita uuden lain mukaanhan he nyt saavat tehdä töitä, vaikka ovat 12-13-vuotiaita ja jossain tapauksissa 10- tai 11-vuotiaita. Kaikki tämä vain tuo, saa aikaan yleistyksen ja luo aikaan lisää ongelmia, joten ratkaisu olisi pahempi tai lääke olisi pahempi kuin tauti itse. Tämä oli kysymys. Ja jos Toisaalta on laitonta lapsityövoimaa, jossa on jopa viisivuotiaita lapsia tekemässä työtä, niin jos logiikka on se, että no heitä pitää suojella, niin kysymys olisi tärkeää myös, olisiko tärkeää kattaa myös 5, 6, 7-vuotiaat lapset jopa 9 vuoteen asti vai jäävätkö he tämän ulkopuolelle? Kuten sanoin, täytäntöönpano kysymys on avainasemassa. Minusta olisi ollut parempi, erityisesti tilanteessa, jossa kasvua tapahtuu, sosiaalista osallisuutta on nähty tapahtuvan. Eli että ei alennettaisiin normeja, vaan että vahvennettaisiin instituutioita, joiden pitäisi saada näistä normeista sovellettavia ja samalla tukea saataisiin koko EUlta. Tästä syystä siis on kuultu kantoja esitettävän muun muassa Bolivia, Boliviasta, jotka ovat kriittisiä, mutta ei nyt mennä, mennä menneisyyteen. Meillä on nyt tämä laki. Kysymys kuuluu, että onko tämä esimerkkinä muille asioita muut voivat sitten seurata. En olisi halukas sanomaan näin, epäilen, että oltaisiin olla menossa taaksepäin. Tämän haluaisin sanoa. Ja sitten useita kysymyksiä. Jos voin vielä lyhyesti sanoa espanjaksi. Eli halusin osoittaa arvostusta niin Bolivian suurlähettiläälle ja siitä, mitä hän sanoi. Meillä on nyt monta mahdollisuutta keskustella. Aina emme ole olleet samaa mieltä, mutta olemme aina tehneet hyvässä yhteishengessä työtä. Kiitos. Sitten Hoibruk. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensiksi sanoa, miten suuresti kunnioitan työtänne, sillä tällä lailla olette ainakin, tai itse asiassa odotan vielä hetkisen, että saatte kuulokkeet päähän. No niin, eli haluaisin siis äm, sanoa, että kunnioitan teitä kovasti, sillä tällä lailla te teette jotakin, mitä monet maat eivät tee. Te tunnistitte, että teillä on lapsityön ongelma ja tällä lailla kävitte ongelman kimppuun – ja nyt sitten luonnostelette sellaisen ratkaisun, katsotte missä, missä ongelma on pahin, miten ratkaisua löydetään ja myös asianomaiset otitte tähän mukaan, lapset ja nuoret olivat mukana. Ja työtä tekevät lapset ovat ilmeisesti Boliviassa jo olleet pitkään järjestäytyneitä, sillä, sillä muuten he eivät olisi pystyneet hallituksen suuntaan sanom, ilmaisemaan kantaansa näin selkeästi ja sanomaan, mitä he toipuvat lailta. Mutta tietysti tässä on myös ongelma, kun ajattelen omia lapsiani, jotka olivat silloin, kun he olivat 10-12-vuotiaita, niin jos kuvittelee, että silloin heille pitäisi sanoa, että nyt teidän pitää ruveta tekemään töitä elin, perheen elinkeinon varmistamiseksi, niin ehkä lapset ovat paineen alaisena, varsinkin kun he järjestäytyvät näin, he siis tietävät vastu, vastuunsa ja kokevat tämän painostuksen, mutta kuitenkin on hyvä, että puutumme hyvin tiukalla tavalla tähän ongelmaan. Ja ratkaisumalleja on, on paljon ja siksi en halua mitenkään tuomita teidän, teidän lähestymistapaanne käytännössä laillistaa lapsityö alle 15-vuotiaillekin. Jos nyt sitten tämän lain myötä teillä, te luotte budjettikohdan Bolivian talousarviossa näille lasten oikeuksien komissariaatelle, niin silloin, silloinhan ainakin jotakin, jokin edistyy. tällaisen lain avulla voi luoda oikeudelliset puitteet, miten voidaan torjua näitä pahimpia muotoja sillä tämähän on nyt siis määritelty laissa ja sitten toiseksi, ja tämä on vieläkin tärkeämpää, nimittäin pitää kohdentaa varoja näihin instituutioihin niin, että nämä instituutiot todella suojelevat lapsia ja että lapsilla on yhteyspiste, johon lapset voivat, jonka puolen lapset voivat kääntyä ja sanoa esimerkiksi, että että no, minua on nyt käytetty hyväksi tai minun oikeuksiani on poljettu. Eli pitää siis todellakin nyt ottaa rahaa käteen, jos tällaisia instituutioita on luotu, niin nyt pitää huolehtia siitä, että laki pannaan kunnolla täytäntöön. Sanoitte, että viiden vuoden kuluttua nyt jo ongelman juuri olisi saatu poistettua. Se on mielestäni hyvin kunnianhimoista. Ähm. Kiitos sitten Zeller. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minä kasvoin ddr Itä-Saksassa, joka oli sosialistinen valtio. Ja siellä esimerkiksi oli mahdollista, että lapset ja nuoret tekivät töitä lomien aikana esimerkiksi maaseudulla, mutta, mm, mutta muutenkin lapset tekivät esimerkiksi sadonkorjuussa töitä. Minä 14-vuotiaasta lähtien myös tein töitä lisätiedestien takia. Tämä aihe ei ole siis niin mitenkään niin kaukainen ja ö, valtio on antanut myös tietysti rangaistuksia tästä asiasta. Ja nyt sitten Boliviassa yritetään rakentaa silta sen välille, että lapset auttavat perhettä tienaamaan elinkeinon ja sitten taas toisaalta, toisaalta sen välille, että lapsia pitäisi ainakin vähimmäismäärä, lapsia pitäisi ainakin vähimmäismäärä suojelua antaa, jottei työnteko haittaa heidän kehitystään. Ja siksi kysymykseni, Davos Tier tästä puhuikin jo, nimittäin kys- tällainen lakihan on aina yleispätevä, mutta tehdäänkö tässä nyt ero sen välillä, mitä lapset perheyrityksissä tekevät ja sitten muu, muun elinkeinon harjoittamisen välillä. Meidän pitäisi toimia rajoittavasti, jos suuret konsernit, osittain myös kansainväliset konsernit, käyttävät lapsityövoimaa vain voidakseen tuottaa halpoja tuotteita maailmanmarkkinoille. Eli Tehdäänkö tässä asiassa ero Boliviassa, että siis toinen työnteon muoto on tiettyyn pisteeseen asti sallittu ja sitten toinen kielletty. Ja valtion on nyt otettava myös varoja käyttöön täytäntöönpanoa varten ja myös sanktioita varten. Eli miltä, miltä nyt jatko näyttää nyt, kun laki on saatu voimaan? Kiitos Venta ja sitten Lola Sanchez. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, Kiitoksia. Minäkin puhun Espanjaa. Tulen Saksan naapurimaasta Puolasta ja tiedän, että että jos täytyy tehdä valinta esimerkiksi opiskelun ja työskentelyn välillä, niin kyllä minä tiedän, että esimerkiksi maatiloilla ja vastaavilla on edelleenkin lapsia, jotka käyvät koulua, mutta samalla saavat myös tehdä töitä. Sitä pidetään ikään kuin elämänkouluna lapsille. Mutta tämä, tämä pohdituttaa minua tämä asia. Meidän täytyy ymmärtää täällä parlamentissa, että erilaisia lähestymistapoja on. Me puhumme naisten ja lasten oikeuksista – ja me puhumme nyt tässä nimenomaisessa tapauksessa Bolivian erityistilanteesta. Sanoisitteko te, että todellinen ohjelma on nimenomaan kehityksen puute ja näillä alueilla vallitseva köyhyys? Ja uskotteko, että säännöt muuttuvat samalla kun olosuhteet muuttuvat ja Ähm, maa kehittyy, tulee, saavatko lapset sitten enemmän oikeuksia? Koska olen hiukan yllättynyt tästä koko käsitteestä, että lapset järjestäytyisivät ammattiliittoihin. Euroopassa täytyy olla 18-ikäinen voidakseen äänestää, voidakseen äh, asettua ehdolle vaaleihin ja niin edespäin. Joten Tämä kyllä pistää silmään tämä ero. Kyse on aivan erilaisesta ää, käsityksestä ää, iästä ja täysi-ikäistymisestä. Kysymykseni kuuluu, koska Bolivia kehittyy ja koska se muuttuu ja muuttuuko lainsäädäntökin sitten? Siirrytäänkö sitten klassisempaan lapsi näkemykseen, eli ensin kouluttaudutaan ja sitten käydään koulua ja sitten mennään töihin? Ja lopuksi. Ja jotkut aiemmat puhujat ovat jo ottaneet tämän asian esiin. Kun ajattelen muita maailman kolkkia, esimerkiksi tunnen aika hyvin kaivannaisteollisuuden alan ja lapset ja naisten työskentelevät kaivoksissa. Saattaa olla, että Boliviassa löydätte ratkaisun, mutta voidaanko tämä ratkaisu toistaa muuallakin? Tämä olisi kiintoisa kysymys meille. Bueno, muchas gracias. Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia yksilöitä läsnä täällä tänään ja kiitos selityksistä, jotka annoitte liittyen tähän lainsäädäntöön. Nyt hieman pohdintaa jota haluaisin esittää, sillä se mitä selititte, eli että tämä ei laillista, vaan luo avoimuutta ja näkyvyyttä. Kyseessä, ja kyseessä on jokin asia, mitä on yritetty poistaa jo pitkään maailmassa, mutta se on hankalaa liittyen rakennesyihin muun muassa. Ja totta kai EUlla on tärkeä osansa, sillä on paljon vastuuta myös tässä asiassa. Puhuimme eurooppalaisista, eurooppalaisista monikansallisista yrityksistä muun muassa. Ja halusin tietää, että mitä, mikä EUn kanta on suhteessa siihen, että miten monikansalliset yritykset ovat kunnioittaneet näitä YK-sopimuksia, yleissopimuksia, mikä on ollut EUn rooli kaiken kaikkiaan. Erityisesti siis jos puhutaan eu monikansallisista yrityksistä, mutta tässä on nähty erilaista paternalismia eli holhontaa ja ylemmyyden tunnetta muita maita kohtaan. Ja EU on ollut melko aggressiivinen myös, on kuultu esimerkkejä siitä, mikä EUn talouspolitiikkaa muun muassa on ollut joten on niin paljon puhetta ihmisoikeuksista ja siitä suojellaan kansalaisvapauksia, mutta käytännössä niin paljon ei sitten tapahdukaan. Espanjassa 25 prosenttia väestöstä asuu äh, köyhyydessä, köyhyysrajan alapuolella, on aliravitsemusta muun muassa lasten parissakin, mutta siitä huolimatta näitä ongelmia ei ole otettu esille täällä toimielimissä Minusta vaikuttaa siltä, että pyritään saamaan läpinäkyväksi ongelma, jota on vaik- josta on vaikea päästä eroon. Ja suurlähettiläs mainitsi jo nämä syyt, päästä niistä eroon, eli että päästään äh, asian ytimeen ja juurelle. Pitää katsoa, mikä ongelman takana on. Ja tämän takana, takaa löytyy myös monikansalliset yritykset. Niitä on niin monia, muun muassa espanjalaisia ja muita EU-yrityksiä, joilla on tehtaita Kaakkois-Aasiassa, joissa on periaatteessa lapsi orjatyövoimaa, joten minusta on tärkeää, että tarkastellaan syitä, tätä lakia ja erityisesti tapaa, jolla, sitä, jolla se muuttaa tämän koko lainsäädäntöprosessin ja se tuo ö, näiden yksilöiden äänen kuuluviin. Ja suurlähettiläs painosti, että yksilöt eivät enää ole objekteja, vaan subjekteja. Se on hyvin tärkeää. Kiitos. Sitten niin kuin Seller sanoi, että teettekö eron lapsityövoiman välillä toisaalta sen välillä, että mikä on lasten työvoiman rooli perheissä. Eli toisaalta jos lapsi tekee työtä perheelle tai kolmannelle osapuolelle, te, onko siinä jokin ero? Toiseksi sääntelykulut, mitkä ne ovat olleet. Sanotte, että kaikkia, kaikkia pitää valvoa, kaikkia pitää monitoroida, tarkistaa. Tällä, tästäkin tulee kuluja, hallinnollisia kuluja. Eli sellaisia muitakin tapoja tukea perheitä, muassa lapsilisät, sillä kysehän on talousongelmasta, taloudellisesta ongelmasta, joten en tiedä, että miten nämä kulut sitten tasapainottuvat esimerkiksi, mutta jos tehdään näitä taustatietotarkistuksia, niin nekin maksavat. Ja teillä on tällainen välivaihe käynnissä. Ja liittyykö Boliviassa tähän lapsityövoimaan sukupuoliaspektia, eli onko enemmän tyttöjä, jotka jättävät koulun kesken kuin pojat, sillä, sillä meillä ainakin niin on, että on enemmän tyttöjä tai naisia, jotka jotka korkeakouluttautuvat. Kaikissa kulttuureissa on omat erityispiirteensä ja näitä asioita, joita pitää ottaa huomioon. Eli oletteko tietoisia tästä? Siinä olivat kysymykseni. Nyt EUHlle puheenvuoro. Ket Kreuter, olkaa hyvä. Andreas Kutsnäyter, Head of Division for... Andreas Kutsnäyter, eli ulkosuhdehallinnosta olen. Kiitos puheenvuorosta, kun kuuntelin täällä meppejä, niin se antoi minulle monia syitä aloittaa keskustelu, ähm, mutta en nyt aloita sitä, vaan ähm, anna tässä vain meidän kantamme. Ensinnäkin suurlähettilän esittelmästä tuli selväksi, että meillä on avoimet ja sydämelliset suhteet keskustella tällaisista aiheista, jotka ovat hyvin tärkeitä, sillä lapsityö on todella suuri huolenaihe EUlle näistä kommenteista huolimatta. Me olemme sitä mieltä, että tämä todellakin on suuri ongelma ja meillä on ilon yle, yleissopimus, tämä toinenkin yleissopimus. Nämä ovat sellaisia aiheita, jotka pätevät kaikilla, kaikkialla maailmassa ja tietysti ja tämä asia on tuotu esille myös poliittisessa vuoropuolessa Bolivian kanssa. Me emme tietenkään tuomitse EU no, sitä, minkälaisia lakeja Bolivia tekee, onko ne, ovatko ne oikein vai ei. Meidän kantamme on se, että nämä yleissopimukset, jotka me olemme ratifioineet YKssa ja ILOssa, ne ovat viite teksteinä tässä. Ja nämä ohjaavat mm, tulkintaamme tästä la- laista ja kaikista näistä asioista, mitä sanoitte, koulutus, terveys ja niin poispäin. Ja pahimmat työ, lapsityön muodot, me tarkastelemme tätä hyvin tiukasti ja, ja ennen kaikkea ta- tarkastelen myös eurooppalaisten yritysten toimintaa. Teille vastauksena olemme näistä huolenaiheista samaa mieltä. Ei ole valitettavasti aikaa tässä keskustella enempää. Nämä ovat todellakin suuria huolenaiheita meille. UNICEFin kannasta voisin sanoa, että olen sataprosenttisesti samaa mieltä. Ilo on tässä kuitenkin viitearvona ja me odotamme ILOn arviota, joka käsittelee näitä kaikkia näkökulmia ja sen pohjalta me teemme myös arviomme ja otamme kannan Boliviaan suuntaan. Ensinnäkin on tärkeää muistaa, että viittaamme tässä kansainvälisesti sovittuihin ja ratifioitiin yleissopimuksiin, mutta toiseksi pitää muistaa tämä ILOn arvion konteksti. Ehkä lopetan tähän. Voitaisiin ehkä kuitenkin lisätä yhteistyöstä, että tässä on vielä paljon tehtävää ja nämä defensariat, nämä komissariaatit, jotka ovat kansallisella tasolla, me voisimme Boliviaa tukea näissä asioissa, että nämä instituutiot ovat vahvempia, sillä laki haluaa todellakin vastata todellisuuteen ja välttää lapsityön pahimpia muotoja. Ja tätä aloitetta me kyllä arvostamme tässä Bolivian laissa. Kiitos. Thank you very much. heard... Kiitos. Saamme kuulla jo DEFCO-pääosastolta. Ja seitsemän minuuttia jäljellä, eikä saada lisää aikaa tulkeille, jotka ovat olleet täällä jo pitkään. Joten suurlähettilälle nyt puheenvuoro, sillä hän vastaa kysymyksiin jotka on esitetty hänelle pääasiassa. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Uh, Kiitoksia. Yritän puhua pikaisesti. Olen tyytyväinen huomatessani kysymysten perusteella, että te olette kiinnostuneita tästä laista ja tästä uudesta tavasta toimia, jota me ehdotamme. Ja tämä saattaisi kiinnostaa myös muita, tämä malli. Puheenjohtaja esitti ensin kysymyksen, johon vastaan ja sitten menen muihin. Eli teemmekö me eron lapsityö voi maassa eron tässä lainsäädännössä? Kyllä, me teemme eron sen välillä, mikä on työtä niin sanotusti ja mikä ei ole. On tiettyjä toimia, joita perheiden puitteissa toteutetaan tiettyjä töitä. No minä puhun espanjaa, niin tämä menee helpommin. Eli että on tiettyjä ää, töitä, jotka ovat osa lapsen oppimista, mutta jotka myös kuuluvat kulttuuriin. Tässä pu- kuul- kuultiin juuri puolalainen esimerkki, ja se on meilläkin ihan yleistä, mutta pienellä erolla. Nimittäin on eräs äm, on sellaista työtä, jota länsimaissa pidetään työnä, mutta jota meillä ei pidetä työnä, vaan koulutuksena. Ja siitä puhutaan laissa. Ja sitten tehdään myös ero näiden poikkeuksille, poikke, siis lapsityön poikkeuksellisesta luon, lapsityövoiman poikkeuksellisen luonteeseen perustuen. Eli että ää, lapsityövoima voi olla joko itsetyöllistämistyötä tai jollekin muulle työntekemistä. tekemistä. Ja parhaiten tunnettu tapaus on tämä itsensä työllistämisen kautta työllistyminen. Jo viisivuotiaina lapset, joiden täytyy kantaa kortensa kekoon perheen tuloihin, niin, ja tästä on keskusteltu paljon myös konferenssissa, joka järjestettiin tästä aiheesta. Ja minä tuolloin kommentoin tätä asiaa. Ja tuolloin minä sanoin, että alaikäisten työnteko, työnteko Boliviassa ei tapahdu sen vuoksi, että se on kivaa tai lapset haluavat, haluavat tehdä työtä tai haluavat vähän lisätekemistä, vaan se on absoluuttinen, absoluuttinen välttämättömyys, jotta perheet voisivat elää. Taloudellinen tilanteemme on sellainen. Tällaisia, tällaista eron tekoa teemme tässä lainsäädännössä. Meillä on laissa säännöksiä, joissa sanotaan, että tiettyjen elinten, tuomioistuinten ja muiden viranomaisten ja instituutioiden täytyy noudattaa tiettyjä ehtoja, kun ne arvioivat esimerkiksi sosiaalisia kustannuksia ja hallinnollisia kustannuksia, mutta aivan kuten edustaja Stier sanoi, niin lain vaikutus riippuu aika paljon siitä, missä määrin hallitus voi sen noudattamista valvoa. Me olemme, tai siis meidän hallituksemme on määrätietoinen, se haluaa noudattaa lakia, se tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Ja siksi laki on ylipäänsä tehty. Muuten me emme olisi hyväksyneet tätä lakia, jos emme haluaisi sitoutua sen toteuttamiseen. No nyt täytyy vähän odottaa ja katsoa, miten noudattamisen valvominen onnistuu, mutta olemme määrätietoisesti sillä linjalla, että lakia tulee toteuttaa. Eikä laki ole päämäärä sinänsä, vaan sen tarkoitus on saada ihmiset pois köyhyydestä – 20 prosenttia väestöstämme on päässyt jo äärimmäisestä köyhyydestä viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Se on nopein, nopein edistys on tapahtunut viiden viime vuoden aikana. Tämä on parempaa kuin mihin olemme pystyneet kymmenissä vuori, vuosikymmenissä tai vuosisadoissa. Vain kymmenen vuoden aikana olemme onnistuneet tässä. Joten olemme kyllä ajatelleet sitä, että meidän tulisi ö, ylipäänsä hankkiutu eroon lapsityövoimasta. Olemme antaneet itsellemme viisi vuotta aikaa työstää näitä perimmäisiä syitä, syitä, joiden vuoksi lapset ylipäänsä joutuvat tekemään työtä. Tämä on osa meidän kansallista strategiaamme. Se on myös osa tätä poliittista dialogia, jota käymme parhaillaan. Ja on oikein kiintoisa asia se, että te seuraatte sitä, mitä me teemme, aivan kuten mekin seuraamme sitä, mitä te teette. Onko tässä jonkinlainen agendaan liittyvä ulottuvuus? No tähän en voi vastata. Mutta olemme... Aa, onko tähän jokin sukupuolen liittyvä ulottuvuus? Tulkki korjaa. Liittyykö tähän jonkinlainen naisten väkivallan torjuntahanke? No ei välttämättä että me pyrimme kuitenkin, me pyrimme päivittäisessä toiminnassamme puuttumaan tähän ongelmaan, ei niinkään tämän lain keinoin. Esimerkki meillä oli juuri lokakuussa vaalit. Me valitsimme äh, presidentin <clears throat> ja parlamentin, ja parlamentissa äh, on sukupuolten välinen tasa-arvo. Itse asiassa äh, naisia on enemmän kuin miehiä, 51 prosenttia parlamentin jäsenistä on naisia molemmissa kamareissa, ja presidentti Moralesin kabinetti on sitoutunut tasa-arvoon. Mitä muihin kysymyksiin tulee? No joihinkin olen jo tullut vastanneeksi. Onko tässä kyse kehityksen puutteesta? No kyllä, aivan kuten muu- muuallakin maailmassa. Kolme, neljä, vuosikymmentä, jopa vuosisataa sitten – tilanne on ollut tämä. Ja jos katsotaan Eurooppaa 200 vuotta sitten, niin tilanne oli sama. Pitäisikö lapsilla olla oikeus koulutukseen? No kyllä, se on kirjattu lakiin. Tulisiko meidän pohdiskella lasten ikää ja täysi-ikäisyyttä eri tavalla? No tämä on kiintoisa keskustelu, koska se keskustelu, jonka tämä laki on kirvoittanut, niin Siinä on tullut esiin aika moniakin ajatuksia siitä, mitä me ylipäänsä tarkoitamme alaikäisellä ja lapsella, mitä tarkoitamme lapsityöntekijällä, mikä on lapsen käsite Boliviassa tai Afrikassa tai ylipäänsä missään. Boliviassa jotkut sanovat, että meidän tulisi alentaa äänestysikää 16. Joten tästä, tämä on kyse käsitteistä. Mikä on työn käsite? Mitä on työn luonteinen toiminta? Miten sekin määritellään? Edustaja Stier. Minäkin onnittelen teitä. Tässä, on, tässä valitsee tällainen kahdenvälisen vastavuoroisen onnittelun henki. Joskus olen eri mieltä kanssanne, mutta älkäämme unohtako sitä, että te ehdotitte tätä suullista kysymystä Euroopan parlamentissa jo sen ansiosta saimme hyvin teknisen asian esityslistalle. Kyse oli GSP-säännöistä ja te toitte tämän asian poliittisen keskustelun keskiöön. Kyllä, tällä tulee olemaan poliittisia vaikutuksia. Me puhumme siis tässä laeista ja kiitos teidän aloitteenne. Tämä asia saa enemmän näkyvyyttä. Kiitos. Kiitos oikein paljon suurlähettiläs. Pahoittelut, että piti keskeyttää, mutta kävitti, olet käynyt kaksi kanavälistä keskustelua. Kaikki ovat puhuneet täällä Espanjaa paitsi minä, mutta säästän teidät siltä. Tämä on käyty hyvää keskustelua. Mä nyt paremmin lakianne, sen alkuperää, se on ollut hyvin avuliasta. Ja keskustelua käytiin siitä, että pitäisikö, se, pitäisikö sen olla yleismaailmallinen. No, se on eri keskustelu. Ehkä tarvitaan lisää aikaa tiedon lailla nähdäksemme, että onko se hyvä vai huono laki. Mutta sitä pitää keskustella sitten jatkossa. Kiitos kaikille oikein paljon. Ei kysymyksiä korosta 18. Ei muita asioita. Seuraava kokous on 23. helmikuuta kello kolme. Kiitos tulkeille, kiitos kaikille kun tulitte paikalle ja kiitos vieraille. Haluttelut, että te pääsitte tänään vastaamaan. Kiitos.